So, ich bitte alle Kolleginnen und Kollegen ihre Plätze. Pyytäisin kollegoja istuutumaan niin, että voimme käynnistää kokouksen. Aloitamme keskustelulla äh, vai päästökauppajärjestelmästä kello pysäytetään nyt. Ja toivotan tervetulleeksi pysyvän esittelijämme, voisin jopa sanoa, koska hän on se, jonka kaikki ryhmät nimittävät esittelijäksi, ei vain yksi, vaan kaikki ryhmät, niin että tämä asia on hänen hoidettavana ja osoittaa sen, että häneen luotetaan. Pete Liise. Puheenjohtaja, kiitos. Kiitos hyvät kollegat. Kiitos tarkistuksista, joita on tehty. Mehän olemme tästä asiasta keskustelut jo useaan otteeseen. On selvää, että meillä on poliittinen ongelma, mutta haluaisin kuitenkin selkeästi todeta, jotka ovat nyt maalailleet joitakin kauhukuvia, että heidän tulisi tarkastella tosiasioita. Lainsäädännössä päästökaupan osalta meillä on hyvin maltillinen rasitus, joka koskee lentoliikennettä ja matkustajia. Ryanair, lentoyhtiö, matkustajaa kohti saa 0,03 euroa, eli siis kolmen sentin kustannukset. Muut lentoyhtiöt, jotka eivät ole yhtä tehokkaita, niiden kustannukset ovat hiukan korkeammat, mutta ei ole ketään, joka voisi väittää, että kustannus olisi yli kaksi euroa eh, maantieteellisellä lennolla. Britannian Saksan ja Ranskan hallitukset, joilla on ongelmia komissionotuksen kanssa, sanoakseni asian varovaisesti, vaativat kansalaisilta maksuja, kun he matkustavat Lontoosta, Frankfurtista tai Pariisista, ja ne ovat huomattavasti enemmän, moninkertaisesti enemmän kuin nämä summat, ja totta kai kolmannet maatkin puuttuvat asiaan. Meillä on aika outo tilanne, ja keskustelussa pitäisi ottaa huomioon myös se, että Euroopan unionina meillä on maine menetettävänä. Sillä ei voi olla niin, että kansalliset toimenpiteet vain näin hyväksytään, kun puhutaan sitten pidetään hirveä melua sitten siitä, jos unioni yhdessä tekee jotakin. On erinäisiä tarkistuksia, kaiken kaikkiaan 90 tähän mietintöluonnokseen. Ja ne tietysti kattavat koko keskustelun kirjon Euroopan unionissa ja sen ulkopuolellakin. Yksi minusta on tällainen äärikanta, joka on Bas Eichhoutin kanta, mutta minun on sanottava, että olennaisimmat eh, sidosryhmät myöskin tukevat tätä kantaa, eivät pelkästään kansalaisjärjestöt, vaan myös eh, siitä ovat yhtä mieltä myös lentoyhtiöt, jotka ovat edullisia, siis tällaiset halpalentoyhtiöt. Elfa, joka edustaa lähes 50 prosenttia Euroopan sisäistä lentoliikenteestä, sekin on sitä mieltä, että kuten Bas Aikho esitti, että alkuperäinen järjestelmä ottaisiin käyttöön, eli kaikki lennot, jotka käynnistyvät tai laskeutuvat Eurooppaan – tulisi kattaa ITS:llä niin kuin alun perin päätettiin. Toisaalta, toisaalta ovat sitten kollegat Korhola, Gostet ja Kramer ja eräät muut, jotka edustavat sellaista kantaa, että meidän pitää laajentaa tätä kellon pysäyttämistä vähintään 12, 2016 vuoteen, eli on seuraavaan yleiskokoukseen. Ja se on myös liikennevaliokunnan tiistaina hyväksymä kanta. Tämä on nyt se, mitä tässä pitäisi käsitellä. Tämä on lähes mahdotonta, jos ajatellaan kompromissin löytämistä näiden kantojen välillä. Minun henkilökohtainen mielipiteeni on se, että itse asiassa komissio oli löytänyt kompromissin, kun se ei ollut sanonut, että kello pysäytettäisiin, mutta ei myöskään täyttä soveltamisalaa, mutta vaan puhui enemmänkin ilmatilasta, mutta ei ole kuitenkaan mikään salaisuus, että teollisuus, ennen kaikkea Airbus, on massiivisesti toiminut tätä vastaan. Ja viimeksi puhun siitä, että on kirje, jonka Airbus lähetti Kiinan hallitukselle, jossa se hyvin suostelijalta sanoi Kiinan hallitukselle, että olemme Kiinan hallituksen käytössä ja että parhaamme, että Eurooppa ei tätä ärsytä. Silloin voidaan sitä sanoa, että sunnuntaisina pyhäpäivinä me sanomme sitä, miten loistavaa on se, että Eurooppa on niin voimakas ja näitä. Nyt on sitten turhaa tällaisia puheita pitää tämän jälkeen. Minusta on myöskin aika mielenkiintoinen pikant yksityiskohta se, että David Cameron keskussa Kiinan kanssa viitasi voimakas tähän Airbus-kysymykseen ja siellä myöskin otettiin jopa Dalai Lama eh, EUn ETS. Eh, e lisäksi näyttää sitä, että meillä Euroopassa ei kohta ole enää kovinkaan paljon periaatteita jo silloin, kun kiinalaiset uhkaavat peruuttaa joitakin hankintoja. Me teemme sitten sitä, mitä kiinalaiset haluavat. Tällainen vakuutama tässä syntyy. Ja meidän pitäisi olla varovaisia, jotta emme jättäisi tällaista vaikutelmaa. Tämä on siis mun henkilökohtainen mielipiteeni, mutta pidän ymmärrystä myös sille, että me olemme nyt keskellä vaikeaa menettelyä ja minä parlamentin esittelijänä joudun ottamaan huomioon sen, mitä muut valiokunnat ajattelevat tässä parlamentissa. Aikataulun vuoksi meillä ei ole mahdollisuutta mennä täysistuntoon, jos me haluamme muuttaa lainsäädäntöä, jos emme halua Bas Eichhautin ratkaisua, eli että alkuperäinen laki saatettaisiin voimaan – meidän pitää saada työt päätökseen 30. huhtikuuta mennessä, eli ennen vaaleja, ja ei ole mitään mahdollisuutta mennä täysistuntoon. Ja siksi nimenomaan Itren en vielä tiedä siellä, mikä on tulos, mutta meidän tulisi ennen kaikkea liikennevaliokunnan kantaa, myös Itren kanta ottaa huomioon. Meillä on viimeinen varjostollinen kokous ennen äänestystä tänään puolen päivän aikaan. Ja jos meidän onnistuu saadaakaan kompromissi liikennevaliokunnan kanssa, katson velvoitteeksi niin esittelijänä, että me toimimme sen mukaisesti. Jos on liikkumavaraa liikennevaliokunnan kanssa, silloin täytyy olla myöskin meillä liikkumavaraa. Tämä tullaan kohta näkemään. Eilen minä varjostelijoiden kanssa esitin ajatuksen, en voi nyt sanoa, että asiasta olisi sovittu, mutta se olisi minun ehdotukseni. Ja niin ärsyttävää, kun se on, ajatellen asiaa, voin kuitenkin sanoa, että olen demokraatti, ja minä olen sitä mieltä, että liikennevaliokunnan näkemykset pitää ottaa huomioon, vaikka en otakaan niitä omikseni. Meidän tulisi mahdollisimman monet liikennevalikunnan tarkistukset ottaa mukaan kompromissipakettiin. Liikennevaliokunta siellä huomattavasti selkeämmin kuin komissio viittaa ICAON, eli siis kansainvälisen siviili tilanteeseen. Se vaatii, että kelon pysäyttämistä laajennetaan. Minusta meidän tulisi ainakin pohtia tätä, mutta kompromissihan ei tietenkään voi olla se, että vuoteen 2016 asti, niin kuin liikennevaliokunta on vaatinut, ei ole kovin tunnettua se, että meillä on nyt yhden vuoden kellon pysäyttäminen komission ehdotuksessa. Ja se olisi siis yhden vuoden ajan olisi vain sitten päästökauppaa Euroopan sisäisten lentojen osalta. Nyt on sitten kysyttävä, mihin tänne ylipäätään tarvitaan tätä yhtä vuotta. Puhuisin sen puolesta ja toivon, että saisimme suostumuksen äänestyksessä sille ensi viikolla, että me käyttäisimme tämän vuoden sille, että hyväksyntä meidän järjestämällemme ja myöskin komission ottamalle ilmatilallistumistavalle saataisiin aikaan. Tämä tulee mahdollistamaan sillä tasolla, että kaikki on todella mukavaa ja osallistukaapa tekin, vaan pitää tehdä se, mitä kansallisessa politiikassa aina tehdään sen kun halutaan hyväksyä jollekin asialle, pitää olla valmis liikkumaan omista kannoista. Ydinkysymys, tässä olen yhtä mieltä liikennevaliokunnan eh, kanssa, ydinkysymys tulee olemaan se, että jäsenvaltiot täytyy pakottaa päästökauppatuloista neuvottelemaan. Ainoa perusteltu arvostelun kohta, jota kolmannet maat esittävät, on se, että me sanomme, että teemme jotakin ympäristöväksi, mutta lainsäädännössä ei ole löyty lukkoon sitä, mihin tästä syntyvät tulot käytetään. Parlamentti on aina vaatinut tätä, ja se helpottaisi keskustelua kansainvälisesti. Teollisuusmaiden, kuten Yhdysvaltain kanssa, voimme puhua yhteisistä tutkimushankkeista, kehitysmaiden kanssa voimme puhua kansainvälisestä ilmastopolitiikasta, sovittamisesta, sopeuttamisesta. Mutta ajatelkaapa, että ilmastokonferenssissa matkalla Pariisiin, Euroopan unionin komission jäsen menisi sinne ja sanoisi, että haluamme saada aikaan ilmastosuojelua, mutta me puhu rahasta. Mutta jokaisessa ilmastokonferenssissa puhutaan rahasta paitsi silloin kun on kysymys lentoliikenteestä, koska jäsenvaltiot ovat olleet valmiita laittamaan rahaa pöydälle, ja tässä olisi avainratkaisulle. Tämä on aina ollut parlamentin kanta, on, tämä on myös sanottu selvästi neuvoston suuntaan, että jos neuvosto ei liiku, silloin neuvosto on turha puhua läheisyydestä. Neuvosto on tässä dogmaattinen, liikennemeristö ja ympäristöministeri tulevat ja, ja pyytävät anteeksi sitä, että valtiovarainministeri ei ole valmis liikkumaan kannoistaan. Tämän täytyy loppua. Minusta tällä voimakkaalla viestillä meidän ensi viikolla pitäisi sitten äänestyksestä siirtyä neuvotteluihin neuvoston kanssa. Kiitos. Kiitos. Minä itse olen esittelijänä, varjoistelijänä siis tästä aiheesta. Ja olen pitkälti yhtä mieltä Peter Liisen kannoista. Me nyt työskentelemme tämän asian parissa jo pitemmän aikaa, jo vuodesta 2008, jos oikein muistan siitä lähtien olemme vaatineet sitä, että kauppaan vedetään mukaan ilma, ilmailu, lentoliikenne. Ja me parlamenttina hyvin suurella nopeudella Peter Liise Estelenä saaneet vietyä lävitse kellon pysäyttämisen. Neuvosto on tässä ollut aika lailla jarruttava, laahaava tekijä ja näin myös tämän asian tapauksessa. Tilanne on täysin jumissa ja siksi minua kiinnostaisi kuulla komissiolta, miten pitkälle jäsenvaltiot ovat panneet toimeen aiempaa jäsenvaltiota. Ehkä voisimme tästä saada jossakin vaiheessa tietoa, mitä on tapahtunut. Ovatko kaikki maksaneet? Ovatko kaikki panneet tämän toimeen vai onko jäsenvaltioita, jotka tätä lainsäädäntöä, joka on saatettu voimaan, jo, et, niin, voisitko kenties mainita ne, jotka eivät ole panneet vielä toimeen? tai ketkä ovat olleet piittaamatta tästä lainsäädännöstä ennen kuin me ylipäätään päätämme lainsäädännön voimaan saattamisesta. Petra Liisa sanoi, että meillä on aikapula. Jos me emme päästä yksimielisiksi, niin silloin vain vanha lainsäädäntö jää voimaan. Yksinkertaisesti vanha lainsäädäntö jää voimaan. Se voi, ei olisi ehkä syytä panna se toimeen, kun mitään uutta hyväksytään. Toisaalta kilometriminen yksi, kilometriminen kaksi ja sitten tämä edes takaisin kulkeminen siitä ulos pääseminen, mutta sitä huolimatta pitää olla tietoisia siitä, että on olemassa kansainvälisiä velvoitteita, ajatellen myös Pariisin 2015 konferenssia. On tärkeää, että saadaan jotakin todella olennaista liikkeelle, että kansainvälisesti liikutaan, päästään liikkeelle asioissa, mutta se, että kaikkialla esinnytään niin, että me tavallaan peruutamme oman lainsäädännön kokonaan, silloin meidän on turha kansainvälisesti päättää yhtään mitään tai keskustella mistään, jos tällä tavoin toimitaan. Joten minua todella kiinnostaisi, jos haluaisin saada yksityiskohtaista tietoa siitä, kuka on pannut mitä voimaan, ovatko kaikki paneet tämän voimaan, jos eivät sanokaan, mitkä jäsenvaltiot, jotka tähän mennessä ovat olleet piittaamatta tästä lainsäädännöstä, ennen kuin me ylipäätään saatamme mitään uutta liikkeelle ja lähdemme ripeästi toimimaan uudestaan. Tämän tiedon me haluaisimme saada teiltä. Kaikki muu on pitkälti sellaista, että olemme siitä yhtä mieltä ja meillä on aika pulaa. Seuraavaksi Chris Davis. Thank you. And, uh... Kiitos. En kyllä pyytänyt äh, puheenvuoroa. Mielelläni olisin kuunnellut kollegoita tuosta takani ensin ja sitten vastannut. No, oli miten oli. Tuen Peter Liisen tekemää ehdotusta. Tunnustan sen, että hän tekee kovasti työtä, jotta saataisiin sopimus ja kompromissi parlamentissa. Tunnustan myös sen, että tämä on vaikeata maaperää ja tällä on mahdollisia vaikutuksia, jos unioni hyväksyisi sen lähestymistavan, mitä Peter edistää kun ajatellaan seuraamuksia, niin meidän pitäisi käyttää sitä vaikutusvaltaa, jota Euroopan unionilla on, jotta saisimme kansainvälisen sopimuksen. En ole vakuuttunut ICAon puheista ja jos, siitä, että jos Euroopan unioni toimisi, niin muut sitten tulisivat mukana. Meillä Saksassa, Chris, meillä Saksassa on koalitiovaliokunta, jossa puhutaan siitä, mikä on puhujen järjestö. Ehkä pitäisi myöskin Takarivin kanssa puhua tästä järjestyksestä ja siitä, kuka puhuu ensin. Mutta nyt on vuorossa Satu Hassi. Thank you very much. Um, I... Kiitos. Kunnioitan suuresti Peter Liisen työtä esittelijänä ja hänen suuria ponnistelujaan kom- kompromissin aikaansaamiseksi parlamentissa ja että löydettäisiin myöskin yhteistä maaperää neuvoston kanssa, mutta valitettavasti minun on sanottava, että hänen kompromissitahtonsa menee hieman liian pitkälle. Sen aikana, kun olen ollut Euroopan parlamentissa, olen kuullut monen sanovan, että EU on taloudellinen jättiläinen, mutta poliittinen kääpiö. Ja jos me todellakin käyttäydymme niin, että laadimme lakeja ja sitten kun muut maat ryhtyvät harjoittamaan painostusta ja protestoivat, niin sitten me sanomme, että okei, me muutamme lainsäädäntöämme. No tällöinhän me pienennämme itseämme tuolla maailman turuilla. Eli meidän ei tulisi antaa muulle maailmalle sellaista merkkiä, että jos muut maat ovat eri mieltä ja jos muiden maiden yritykset ovat eri mieltä meidän lainsäädännöstämme, niin sitten me muutamme sitä. Eikä tämä ole ensimmäinen kerta, kun ulkomaiset yritykset ja hallitukset sanovat meille, että meidän lainsäädäntömme tai suunniteltu lainsäädäntö ei heille sovi. Melkein kymmenen vuotta sitten ensimmäinen yhteydenotto Euroopan unionin ulkopuolelta tuli Australiasta. Australian suurlähettiläs sanoi, että REACH-kemikaalilainsäädäntö ei miellyttänyt heitä. Ja Yhdysvallat vastusti samaa lainsäädäntöä. Eli Ei tämä mikään yksittäistapaus ole, kun muut hallitukset protestoivat meidän lainsäädäntöämme vastaan. Tästä on tullut hyvin symbolinen asia ja esimerkki kansallista maksuista ja päästö kaupasta. Kuten Peter Lisekin sanoi, nämä kertovat hyvin sen, että tästä on tullut enemmän symbolinen kuin taloudellinen asia. Minä olen ehdottanut vihreiden nimissä useita tarkistuksia, joilla vahvistettaisiin komission ehdotusta. Minun mielestäni siis olen tyytyväinen komission lähestymistapaan jossa ehdotetaan sitä, että kutistetaan tätä ilma-alueisiin rajoittuvaksi järjestelmäksi. Ja minun mielestäni meidän ei tulisi rajoittaa tätä entisestään, koska sehän tarkoittaisi sitä, että nostamme kätemme pystyyn painostuksen, hallitusten painostuksen alla. Minä olen ehdottanut sitä, että että otettaisiin lähtökohtaksi komission ehdotus, mutta laajennettaisiin maantieteellisiä, maantieteellistä aluetta niin, että ei ainoastaan puhuttaisi territoriasta, vaan myöskin talousvyöhykkeistä 200 mailia rannasta ja sitten vuodesta 17 eteenpäin 50 prosenttia päästeistä lähtevistä ja tulevista lennoista kuuluisivat tämän ETS-järjestelmän piiriin ilmailun alalla. Peter Liise mainitsi parlamentin näkökulman, jonka mukaan ETSstä saatavat tulot tulisi antaa ilmastotoimiin. Ja tämä on sellainen asia, jossa olen täysin samaa mieltä hänen kanssaan. Kansainvälisesti tilanne olisi erilainen, jos voisimme sanoa, että tämä ei ole uusi tapa kerätä rahaa kansallisten äh, hallitusten kassaan, vaan että kerättäisiin rahaa kansainväliseen ilmastonmuutostyöhön ja tällä autettaisiin kehitysmaita ilmastonmuutostoimissa. Tämä ei välttämättä miellyttäisi Yhdysvaltoja, mutta minun mielestäni tämä kuitenkin muuttaisi tilanteen suhteessa kehitysmaihin. Olen tyytymätön, että neuvosto ei ole halunnut nähdä tätä puolta tästä tilanteesta. Ja sitten viimeinen kommentti, niin kun me puhumme kompromissista, meidän on muistettava ja neuvoston on muistettava, että neuvosto ei voi sanella mitään, jos ei ole sopimusta piakkoin neuvoston ja parlamentin välillä, niin silloin me palaamme alkuperäiseen lainsäädäntöön. Kiitos. Nyt Martin Callanan. Thank you, Chairman. Kiitos, puheenjohtaja. Tästähän kehkeytyy varsin mielenkiintoinen aihealue ja poliittiset vaikutukset ovat vakavia. Toisaalta luonnollisesti koen sympatiaa Peterin kantaa ja vihreiden kantaa kohtaan, jotka ovat työstäneet tätä aihetta jo pitkään. Mutta ei voida järkevästi argumentoida, että tämä on varsin pieni aihe kyse, ja kyse on vain senteistä per lento ja niin edelleen. Tämä tietysti pitää paikkansa, hyväksyn kyllä argumentin, mutta toisaalta täytyy ottaa kantaa näihin asioihin. Ovatpa sitten seuraukset mitkä tahansa. Seuraukset ovat varsin vakavat, tämä me kaikki tiedämme. EUBAS on mainittu he eivät työllistä ketään minun vaalipiirissäni, mutta kyllä tuhansia Euroopan laajuisesti ja se on menestyksekäs yritys. Sanommeko me todella, että heidän tulevaisuutensa ei nyt sentään ihan varannettaisi, mutta aiheutettaisiin varsin huomattavia ongelmia tällaisen varsin pienen rahasumman takia. Toki voimme seisoa periaatteiden ta- takana, mutta pitää ottaa huomioon myös käytännön vaikutukset. No sitten sääntöjen noudattamiskysymys. Joku totta kai tässä puolustaa oikeusvaltioperiaatetta sääntöjen noudattamista ja katson, että kautta EUn sääntöjä täytyy täytäntöön panna. Mutta me emme elä reaalimaailmassa, jos katsotaan, että Saksa, Ranska, Iso-Britannia ryhtyvät sitten Kiinan ja Intian äh, lentokoneita Pariisissa, Frankfurtissa, Heathrowssa äh, äh, maksattamaan tällaisen asian takia. Me tiedämme, että, että ei näin käy eivät ne vaaranna kansainvälisiä suhteita siinä määrin, että, että tämä toimi toteutetaan. Asian täytyy suhtautua käytännönläheisesti. Voi olla, että alun perinkin tämä äh, oli virhe, me nostimme esille. Kompromissi on tarpeen, pitää välttää sitä, että tässä syntyy takapakkia ja Peter yrittää nyt löytää kompromissin illalla myöhään saimme kompromisseja, joita varmasti katsomme tässä vielä tarkemmin. Peter tietää alkuperäisen kantamme. Edellisessä kokouksessa selittin sen jo, en lähde sitä toistamaan, mutta ratkaisu tähän on löydettävä. Ja ratkaisu on löydettävä pian ennen maaliskuuta. Mahdollisia kompromisseja kenties on nähtävissä, mutta parlamentissa sellainen, sellaisen löytyminen toki on vaikeaa. Entäpä sitten neuvoston kanssa kompromissi, vielä vaikeampaa. Tietenkään ei voi tukea suunnitelmaa siitä, että korvamerkittäisiin tuloja. En ole vakuuttunut siitä, että että YK on viherrahasto olisi järkevä ja sitten tällaiset korvamerkinnät käytettäisiin järkevästi, joten tuen jäsenvaltioita täysin siinä, kun sanotaan, että ne eivät hyväksy niiden varojen takavarikointia, jäädyttämistä ikään kuin tähän tarkoitukseen tällä tavalla. On myös muita kysymyksiä, joista voitaisiin keskustella, mutta tiedämme, mitkä ovat pääkohdat tässä aiheessa. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos. Symäskä ole paikalla. Weiter. Jackie Foster. Thank you. Uh, thank you, Chairman. And... Kiitos puheenjohtaja ja kiitokset Peter Liiselle. Kukaan ei usko, että Peterillä on helppo tehtävä, jos me otamme esille periaatteet. Periaatteet ovat yksi asia, mutta me elämme kuitenkin todellisessa maailmassa ja maalaisjärjen käyttö olisi hyvä. Tässä on pääasiassa puhuttu dogmasta, ei Peter Liisen osalta, vaan ympäristöpääosasto, josta tuli ilmastonmuutospääosaston taholta. Heillä on ollut mahdollisuuksia ratkaista tämä asia jo aikaisemmin, mutta he eivät ole valmiita liikahtamaan. Ja tietenkin nyt tässä mennään yksipuolisesti eteenpäin ilman, että muut maat saataisiin mukaan, jos me tarkastelemme EUta ja kansainvälistä liikennettä olisi tullut löytää oikea lähtökohta ennen kuin aloitettiin, ja voi olla, että he ottavat tästä opiksi, koska parlamentissa meidät on ajettu hyvin hankalaan asemaan. En puhu TRAN-valiokunnan nimissä, mutta tietenkin olen meidän ryhmämme puhemies sen valtuuskunnassa, ja me olemme pyrkineet yhteistyöhön, jotta tätä on viet, oltaisi viety oikeaan suuntaan. Ei tässä riittävän pitkälle minun mielestäni ole menty, mutta ainakin nyt tarkastellaan kellon pysäyttämistä vuoteen 2016 saakka, koska me haluamme tarkastella sitä, eh, mihin asti ikaon kanssa voidaan mennä. Olen itse jättänyt tarkistuksen, se ei mennyt läpi, mutta luenpa se, koska minun mielestäni se summaa nämä haasteet, joita on vielä olemassa se menee näin, se on aika lyhyt. Jos otetaan huomioon vaikutusarvioiden puut, yhteen eh, ilmatilamallista. Siis tässä soudettiin ja huovattiin tässä asiassa se, että ei ole kunnioitettu päätöslauselma, joka, joka hyväksyttiin ICAON kokouksessa 4. lokakuuta 2013 ja jossa pyydettiin noudattamaan markkinaperusteista lähestymistapaa, jotta saataisiin kolmansien maiden hyväksyntä ennen kuin tällaisiin toimiin ryhdyttäisiin ja odotettu haitta EUn kansainväliselle kaupalle, jos kolmasille maille pakotettaisiin sääntöjä ja jos ei syntyisi tasavertaisia mahdollisuuksia EUn sisäisille lennoille ja tällöin direktiivin täytäntöönpanoa olisi tullut lykättä toistaiseksi. Minun mielestäni meidän tulisi mainita myöskin se, että me emme voi suhtautua kevytmielisesti kauppaan ja yrityksiin. Peterin esi- esimerkki Saksasta, me puhumme tässä kaupan eri ketjuista on helppoa istua täällä ja todeta, että ei tämä ole tärkeä asia, mutta me tiedämme, että miljardeja dollareita investointeja ja miljardeja dollareita tilauksia on jäänyt tulematta tämän asian takia ja tästä syystä me emme voi tätä hyväksyä. Lisäksi kun DG ilmastonmuutos pää osasto on neuvotellut tästä asiasta ICAon kanssa meidän puolestamme ja sitten se, mistä he kertoivat meille kokouksen jälkeen ja miten puhetyyli on muuttunut, niin tämä ei kyllä mene kovin hyvin läpi, jos tarkastelemme kansainvälisiä suhteita ja heidän tulisi hävetä toimintaansa. Mutta tässä sitä nyt ollaan ja on tärkeää, että kompromissiin pyritään. Haluaisin lopuksi vielä sanoa, että jos me sanomme, että me lähdemme, me jätämme ETSn voimaan loputtomiin. Se vaikuttaa EUn sisäisiin lentoihin. Tätä ei ensinnäkään löytynyt alkuperäisestä ehdotuksesta ja komissio itsekin totesi sen laittomaksi ja toiseksi meidän kaikkien velvollisuutena on mahdollistaa aluelentokenttien henkiin jääminen ja että lentoyhtiöt eivät mene konkurssiin eikä tule rangaista ketään. Ja näinhän tässä tapahtuu, koska ei ole päästy tyydyttävään loppuratkaisuun. Ja sitten se, mistä Kälänän puhui, eli miten tästä mitään tuloja saataisiin. No ei tässä ole kysymys valtion yrityksistä. Yksityisten yritysten tulot, ne tulisi käyttää jäsenvaltioiden päätöksellä ei näitä rahoja tulisi mihinkään YK-rahaston laittaa. Toivotan teille onnea ja toivotan Peter Liiselle onnea. Ja vihreiden ja muiden välillä on niin iso konflikti, koska tässä ei ole heidän mielestään menty, menty riittävän pitkälle, mutta minun mielestäni meidän tulisi miettiä seurauksia. Ei tällä säästetä unssiakaan hiilidioksidia päätöksiä. Kun me tarkastelemme ilmastonmuutoksen lieventämisiä, yksittäistä ilmatilaa, miten kun tarkastellaan esimerkiksi eri teollisuuden aloja, nämä ovat niitä aloja, joissa ilmastonmuutos lieventämistoimenpiteisiin voidaan ryhtyä, eikä vuosia sitten tässä asiassa tehty mitään, mutta tämäkin täytyy ottaa huomioon. Haluaisin vielä kiittää esittelijää. Ja nähtäväksi jää, mitä tästä eteenpäin tapahtuu. Kiitos. Seuraavaksi kollega Gerbrandi. Yes, thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Niiden mukaan, jotka haluavat pitää kiinni kellon pysäyttämisestä ja haluavat laajentaa sitä, kuulen, että meidän pitää olla käytännöllisiä. Ollaanpa nyt sitten todella käytännöllisiä. Tällä viikolla maailman ekonominen taloudellinen foorumi julkaisi asiakirjan maailmanlaajuisista riskeistä tuleville vuosille tai vuosikymmenille. Suurin maailmanlaajuinen riski ajatellen sekä sen vaikutusta että todennäköisyyttä, on ilmastonmuutos. Ja monet muut suurimmat globaalit riskit ovat sellaisia, että ne, niiden takana syynä on ö, ilmastokriisi. Ollaanpa ensin vakavia ja katsotaan sitä, että meidän voimakkaammin tarttua ilmastonmuutokseen kuin tähän asti on tehty. Meillä on Euroopassa ETS-järjestelmä, jolla me jo sopineet, että ilmailuala sisällytetään siihen. Siinä on järkeä. Ensinnäkin minä en näe ainoatakaan syytä, miksi tietyt sektorit suljettaisiin sen ulkopuolelle, ja toiseksi lentoliikenne on luultavasti helpoin sektori sisällyttää, koska määritelmän mukaan siellä on tasavertaiset toimintamahdollisuudet, ei ole olemassa mitään hiilivuotoa tai vastaavaa. Joten minä en näe ainoatakaan syytä, enkä ole kuullut ainoatakaan voimakasta argumenttia sen puolesta, miksi ei jatkettaisi sitä, missä oltiin ennen kuin kello pysäytettiin. Martin Kälänän puhui periaatteiden hinnasta. Voi kääntää asian toisinpäin. Mitä ovat sitten periaatteet, jotka ovat meidän hinnoillamme? Minua tässä mm, hälsyttää se, että tämä on alhaisempaa nämä kustannukset kuin kahvikupposen hintainen, kun menee koneeseen. Ja jos kuuntelee kiinalaisia tai amerikkalaisia lentoyhtiöitä, syntyy sellainen vaikutelma, että olisin pakottamassa tuhansien eurojen maksuja maantieteellisille lennoille. Sitä minä en ollakaan ymmärrä. Ja toimenpano. Martin Kananan on yhtä mieltä hyväksyy sen, että tietyt maat jäsenvaltiot eivät aio panna toimeen tätä pientä lainsäädäntöä. Mikä on pientä, mikä on suurta? Missä on se raja, joka te vedätte tässä? Minkä tyyppistä lainsäädäntöä me voimme katsoa niin, että voimme hyväksyä sen, että jotkin jäsenvaltiot eivät sitä pane toimia. Mikä on pientä ja suurta? On yksi linja, joka täytyy olla, että jos meillä on eurooppalaista lainsäädäntöä, sitä täytyy panna toimeen jäsenvaltiossa ja se siitä. Ei ole mitään muuta linjaa. Ja lopuksi. Tämä on ehkä kaikkein tärkein kysymys. Tämä menee pitemmälle kuin ilmastonmuutos ja ilmailu. Kysymys on Euroopan uskottavuudesta. Me sanoimme, että me annamme ikaolle yhden vuoden aikaa kehittää vakavissaan maailmanlaajuista ratkaisua, mutta ikä on jo onnistunut siinä. Jos minä sanon, että annan vuoden, ja, ja sitten, jos ei se onnistu, panemme vanha järjestelmä uudestaan toimeen. Mikä uskottavuus on sillä, jos uhkaa jollakin eikä sitten kuitenkaan tee sitä? Ebasista. Tämä on taloudellista kiristystä. Mistä lähtien me olemme myöntyneet taloudelliseen kiristykseen? Ja ei tämä hyö, päädy tähän, loput tähän, jos me nyt alistumme siihen, mitä Ebas esittää amerikkalaiset, brasilaiset, kiinalaiset, intialaiset tietävät sen, mitä temppuja voidaan tehdä Euroopassa. Otetaan muutama iso teollisuuden ala, muutama iso jäsenvaltio ja uhataan sillä, että lopetetaan kaupankäynti näiden kanssa. Ja silloin saadaan EU jaettua aivan eri tavalla kuin koskaan ennen. Meidän pitäisi olla yhtenäisiä, meidän pitäisi olla Euroopan komission takana ja todellakin uskon, että Euroopan parlamenttina meidän pitäisi olla voimakkaasti tämän asian takana, eikä meidän pitäisi missään tapauksessa antautua taloudellisen kiristyksen edessä. Kiitos. Richard Seva. Ja, danke, Herr Kiitos puheenjohtaja. Kysymys on todella periaatekysymyksestä. Onko niin, että me Euroopan parlamenttina tai unionina haluamme, että meidät otetaan vakavasti, vai olemmeko me tähän poliittiseen ja taloudelliseen paineeseen, jota ulkopuolelta on tulossa, ja myöskin sisältä, kuten brittikollegoilta saatamme kuulla, että olemmeko me valmiita antamaan tälle painostukselle periksi. On selvää, että välittömät taloudelliset vaikutukset lentosektoriin ovat hyvin alhaisia. Se, että vaaditaan tässä jotakin vaikutusarviointia, kuten Jackie Foster sanoi, ei tuo kovinkaan paljon mitään tuloksia. Muutama hassu sentti, mitä, mitä sillä voidaan mitata? Ei siinä ole mitään, mitä voidaan mitata, kun tulee maasta, jossa ratitetaan omaa sektoria hiukan enemmän, niin silloin koko tämä perustelu sille, että pitäisi jonkinlainen taloudellinen vaikutusarviointi, se on täysin järjetön, sillä ei mitään merkitystä. Poliittinen vaikutusarviointi, se on huomattavasti vaikeampi tehdä, sillä jokainen jota tämä koskettaa, nämä piirit, se koskettaa jokainen jäsenvaltio, ne eivät vain halua sitä, että Eurooppa toimii yhtenäisenä. Ja se on se perusongelma, joka tässä on. Tässä on kysymys siitä kysymyksestä, että onko niin, että me Euroopan unionina olemme kansainvälisesti toimintakykyisiä. Me olemme toimintakykyisiä ja meidän pitäisi olla toimintakykyisiä, sillä tämä on ennakkotapaus. Jos me ilmastopolitiikassa haluamme olla kansainvälisesti merkittävä tekijä vai haluammeko me olla vain naurettavia. Siksi, että pari senttiä, joita me omassa ilmatilassamme perimme muutamalta lentoyhtiöltä. Ja viime, juridisesti asia on jo tutkittu, Peter Liise on jo teettänyt erinäisiä oikeudellisia lausuntoja ja on katsottu, että yrityksessä tämä on mahdollista, mutta kysymys on kuitenkin poliittista kysymyksestä. Haluammeko me Eurooppaa vai emme? Brittiystävämme ovat kriittisiä, sen me tiedämme, historiallisesti näin on. Tämä on nähtävissä myös heidän poliittisista ohjelmistaan, mutta, mutta tässä kysymyksessä, jos meidän tulee nyt tehdä jonkinlainen päätös, voin sanoa, että olen täysin Peterin takana, Peterin edustuksen takana, ja minä toivon, että me saamme aikaan tuloksen, joka kansainvälisesti ei tee meistä jotain heikkoja surkimuksia, sillä nämä selvät yritykset nyt kiristää meitä työpaikkojen muodossa. Se suoraan, että olen hiukan pettynyt äh, erinäisten äh, eurooppalaisten yritysten osalta, jotka ovat saaneet paljon tukea budjetissa esimerkiksi tutkimuksen muodo, tutkimusrahoituksen muodossa, nyt sitten toista kautta toimivat tällä tavoin meitä vastaan. Heidän pitäisi myöskin ymmärtää, että Eurooppa merkitsee tiettyä vastuuta. Jos halutaan vahvistaa Eurooppaa tutkimuksen ja kehityksen kautta, jos saadaan rahaa Euroopalta, niin silloin pitää myöskin ottaa vastuu kantaakseen, koska Eurooppa joskus merkitsee myöskin sitä, että pitää myöskin oma panoksen saattaa asioihin. Kiitos. Ehdottaisin nyt menettelystä seuraavaa koska kohta Kreikan ympäristö- ja ilmastoministeri on vieraanamme, että tämä Satu Hassin suullinen kysymys otettaisiin esille niin, että komissio myös vastaisi siihen saman tien, että voisimme säästää aikaa. Haluaisin ottaa ministerin asianmukaisesti vastaan. Käykö tämä? Hyväksytäänkö tämä? Hyvä, näin menettelemme sitten tässä. No niin, komissio. Thank you, Mr. Chair, and, and good morning. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää huomenta kaikille jäsenille. Haluaisin käyttää tilaisuutta ja hyväkseni ja kiittää esittelijää hänen ponnisteluistaan tässä kiistämättä monimutkaisessa vaikeassa aiheessa. Kyse on politiikasta ja periaatteista, jotka yhtyvät aivan epätavanomaisella tavalla tässä aiheessa. Kun EUn lainsäädännöstä sovittiin vuonna 2008, niin tässä aiheessa parlamentti ja neuvosto tukivat tätä täysin. Kyse on EU-lainsäädännöstä, ei suinkaan hankkeesta, josta komissio olisi päättänyt tai jota komissio ajaisi aivan yksin. Olen samaa, niiden, samaa mieltä niiden jäsenten kanssa, jotka korostivat, että on hyvin tärkeää, että kunnioitamme moni, monenvälisiä prosesseja ja asetamme kansainväliset neuvottelut pyrkimystemme keskiöön. on yleiskokous lokakuulta oli onnistunut, kun ajatellaan tämän maailmanlaajuisen toimenpiteen täytäntöönpanoa. Kun olen nähnyt, miten monet, jäsenval- miten monet valtiot kokoontuivat sopimaan tästä toimenpiteestä, niin tämä oli melkomoinen kokemus. Niin ikään keskusteltiin väliaikaisesta toimenpiteestä ja mahdollisuudesta ryhtyä varhaisiin toimiin niiden maiden toimesta, jotka olisivat siihen valmiita jo ennen vuotta 2020. Jotkut maat voivat lukea ne kohdat, jotka liittyvät väliaikaiseen toimeen ja ymmärtävät, että kyse on keskinäisestä suostumuksesta. Eli näin olemme tulkinneet tätä artiklaa ja olemme toimineet sen mukaisesti. Totta kai ponnistelemme edelleenkin, jotta pääsemme konsensukseen ja EUn lainsäädännön toteuttamiseen konsensuksen pohjalta, mutta emme me muuta lainsäädäntöä sen perusteella, mikä olisi kolmannen maan tai muun toimijan kannalta mukavaa. Olemme tehneet ehdotuksen, joka todella on pyrkimys edetä siihen suuntaan, mistä ICAon yleiskokouksessa päätettiin. Tarkoitus on huomioida kaikista heikoimmassa asemassa olevat maat ja niiden tavoitteet. Olemme myös keskustelleet tästä aiheesta ennen ikään yleiskokousta ja myös sen aikana. Monet kumppanit, ilmailumaat, suuret ilmailumaat itse asiassa ehdottivat ilmatilaan perustuvaa lähestymistapaa. Näin olemme omaa päästökauppajärjestelmäämme kutistaneet ja tavallaan olemme tässä jo ennakoineet maailmanlaajuista järjestelmää. Katsoimme, että tämä olisi hyväksyttävää, koska todellakin katsomme, että globaali toimenpide toteutuu. Me haluamme antaa sille parhaat mahdolliset edellytykset. Mitä sitten näissä eri kompromisseissa ja neuvoston keskusteluissa on noussut esille? Keskusteluissa on keskitytty erilaisiin tapoihin lähestyä tulevia järjestelyjä. Pidentäminen sisäisistä kattavuudesta vuoteen 2020 on ollut keskustelussa mukana tämän alkuperäinen ehdotus ja näin saisimme aikaa tehdä tekniset sopeutukset Eh, jotka tarvitaan tähän ilmatilaan perustuvan lähestymistapaan. Ja sitten aina vuoteen 2016 asti olisi aikaa ikaolla löytää oikeanlainen yhteys ikaon prosessin ja EUn lainsäädännön välille. Jotkut katsovat, että pidentäminen aina vuoteen 2020 saakka olisi paras tapa edetä. Kaikki nämä vaihtoehdot ovat poliittisia valintoja ja neuvottelujen kohteena Keskeinen kriteeri, jolla näitä vaihtoehtoja voidaan arvioida, on ensinnäkin hallinnollinen yksinkertaisuus, pysyvyys, selkeys ja onko kyseessä hyvä sääntely. Me katsomme, että komission ehdotus täyttää kaikki nämä kriteerit. Kyse on myös poliittisesta hyväksynnästä. Kyse kuuluu viime kädessä siitä, missä määrin olemme valmiita sopeutumaan. Ei ole salaisuus, että komission ehdotuksen jälkeen tietyt kumppanit, erityisesti teollisuus, on tuonut esille huolia tähän ilmatilaan perustuvan lähestymistapaan liittyen, mutta ei ole aivan selvää, mikä olisi sitten vaihtoehto, mitä he edistäisivät ja sopisivat siitä täysin. Oikeudellisesti ja teknisesti ehdotuksemme on järkevä ja se mahdollistaa tasa-arvoiset toimintaedellytykset. Kaikki operaattorit samoilla reiteillä saavat samanlaisen kohtelun. Haluaisin loppuun todeta, että aikataulu on tiukka. On hyvä havaita, että edistystä on, on kompromissihalukkuutta ja on todellista ponnistelua, jotta löydettäisiin ratkaisuja, eikä niin, että juututaan politiikan tekoon ja periaatteisiin. Halutaan löytää keino edetä, jotta saamme yhteispäätösmenettelyn huhtikuun loppuun mennessä päätökseen. Tämä on suuri hanke, mutta uskon, että se on mahdollinen ja toivon, että lainsäätäjät todella ponnistelevat, jotta sopimukseen päästäisiin. Kiitoksia niille, jotka ovat tukeneet komission ehdotusta. Kiitos puheenjohtaja. Ehkä voisin nyt sitten, niin minulla oli konkreettinen kysymys, mitkä jäsenvaltiot, mitkä jäsenvaltiot eivät ole panneet toimeen tähän assista lainsäädäntöä. Ja ehkä vastaisitte tähän kysymykseen vielä. Thank you, Mr. Chair. I wasn't trying to ignore... Kiitos puheenjohtaja. En jättänyt tätä huomiota. Kuvittelin, että meillä on myöhemmin suullinen kysymys erityisesti täytäntöönpanosta, mutta aivan niin kuin toivotte. Okei. Okay, um... Selvä. Niin kuin tiedätte, EUn lainsäädäntöä täytäntöön pannaan jäsenvaltioiden tasolla myös päästökaupan osalta. Kyse on toimivallan jaosta. Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ovat keskusteluissa ja tiedonvaihdossa ja kirjeenvaihdossa eri toimijoiden kanssa, joilla on velvoitteita EU-lain mukaisesti. Kun ajatellaan ilmailu ETS, hiilidioksidipäästöjen osalta. Tässähän äh, lainsäädännön noudattaminen on varsin korkealla tasolla. 98 prosenttisesti hiilidioksidipäästöt 2012 äh, on katettu, mutta on kyllä äh, poliittisesti motivoituja sääntöjen noudattamattomuutta Euroopan tasolla. No sitten kiinteät laitokset, kiinteät äh, asettelmat, näitä on otettu käyttöön kansallisella tasolla. Nämä menettelyt äh, vaihtelevat jäsenvaltiosta toiseen. Direktiivin mukaisuus varmistetaan EU:ssa ja komission toimesta. Me olemme näin toimineet ja olemme havainneet, että suurin osa jäsenvaltioista todella noudattaa direktiivin määräyksiä. Sitten täytäntöönpano menettely käsittely oikeastaan koostuu neljästä askeleesta. Ensin virallinen ilmoitus ja tämän jälkeen äh, virallinen tiedonanto ja mahdolliset seuraamukset ilmoitetaan ja tämän jälkeen äh, lentoyhtiö operaattori voi sitten vastustaa laskentametodia tai itse lainsäädäntöä. Ja tämän jälkeen ryhdytään täytäntöönpano toimiin, edetään niissä ja täytäntöön pannaan myös rangaistukset. Aikataulutus vaihtelee näissä vaiheissa. Yleensä puhutaan 2-6 kuukaudesta per vaihe. Tämä ei ole mikään käden käänteessä tapahtuva prosessi. Joka tapauksessa käytetty aika riippuu hallinnollisesta monimutkaisuudesta sen suhteen, miten asia on siirretty kansalliseen lainsäädäntöön komissiolta on kysytty jäsenvaltioiden toimesta, että se ottaisi tällaisen koordinaattorisen roolin, helpottavan, välittävän roolin silloin, kun jäsenvaltiot noudattavat tätä menettelyä, että ne toimisivat samantapaisesti, samalla tavalla. Ensimmäiset kirjat lähetettiin viime vuoden kesäkuussa niille operaattoreille, jotka eivät noudattaneet lainsäädäntöä. Sitten sovittiin EU-tasolla, että jotta voitaisiin saada vauhtia tälle ICAON yleiskokouksen edistymiselle, niin EUn tasolla ei määrättäisi sakkoja ennen ICAON yleiskokousta. Tämän jälkeen on tehty yleinen sopimus siitä, että me pyrimme etenemään seuraavan vaiheen suhteen täytäntöönpanossa 20 helmikuuta. Komissiolla ei ole tässä vaiheessa syytä epäillä jäsenvaltioiden sitoutumista EU-lainsäädännön täytäntöönpanon osalta. Niissä tapauksissa, joissa on ollut viivästystä tai epäselvyyttä menettelyistä, olemme käynnistäneet ensimmäiset viralliset askeleet, joilla valmistellaan rikkomusmenettelyä. Ich jetzt noch einmal. Vielä kerran mitkä jäsenvaltiot, mitkä jäsenvaltiot eivät tähän mennessä ole noudattaneet sääntöjä. Haluan vain tietää, mitkä jäsenvaltiot ne ovat. Viimeisen kerran kysyn sitä. No member state is currently... Mikään jäsenvaltio ei tällä hetkellä riko kansallista lainsäädäntöä, kun ajatellaan täytäntöönpanotoimia. On erilaisia aikataulutuksia eri jäsenvaltioissa. Joissakin maissa aikataulutus on sellainen, että ensimmäiseen vaiheeseen voidaan käyttää yksi vuosi tästä rikkomuksen toteamisesta. Muissa maissa taas äh, sanktio on toteutettava vuoden sisällä rikkomuksesta. Eri maissa nämä toimet äh, toteutetaan eri tavoin. Satuhassi. Satuhassi. Äh, Letters are sent. Kirjeitä lähetetään. Tämä kävi selväksi, mutta eipä juuri muuta. Minun tietojeni mukaan meillä on ainakin kiinalaisia, intialaisia, Saudi Arabialaisia lentoyhtiöitä, jotka lentävät EUn sisäisiä lentoja, jotka eivät noudata lainsäädäntöä ja kyseiset jäsenvaltiot eivät ole reagoineet tilanteessa – Air China esimerkiksi lentää säännöllisesti Atenan ja Münchenin väliä. China Eastern lentää jopa sisäisiä Saksan lentoja Frankfurtin ja Hampurin välillä. Todella katson, että kun meillä jo on tämä hyvin omituinen tilanne, että EU osoittaa halukkuutta muuttaa peruslainsäädäntöä ilmailun ETSn suhteen, koska muut maat painostavat, niin pitäisi olla viimeinen asia, joka nyt sallitaan, että lentoyhtiöt, operaattorit EUn ulkopuolelta eivät kerta kaikkiaan vain noudata EUn lainsäädäntöä silloin, kun ne toimivat EUn sisällä, sisäisillä lennoilla – Tämä täytyisi tehdä aivan selväksi sekä lentoyhtiöille että kyseisille jäsenvaltioille. Yes, thank you, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Lyhyt kysymys. Sanoitte, ja minä lainaan teitä, komissio on todennut poliittisesti motivoitua toimeen panematta jättämistä. Mitkä jäsenvaltiot? ovat teidän mielestänne poliittisesti motivoituneita jättämään toimeenpanematta, koska silloinhan ei ole kysymys siitä, milloin lähdetään kirje tai mitä tahansa muuta. Mitkä ovat sellaisia, että tämä on poliittisesti motivoitua? Minä uskoakseni nyt lainasin teitä, käytte sanoja poliittisesti motivoitu. Bertram. Rova Bertram, voisitteko vastata tähän viimeisen kysymykseen, jonka herra Gerbrandi juuri esitti? To, to uh, Mielelläni palaan tähän vielä Uskon, että lause, jonka sanoi, oli politically motivated non-compliance. Euroopan unionissa ei ole täytäntöönpanoa. EU täytäntöönpanee, mutta ei tämä ole mikään kädenkäänteessä tapahtuva prosessi. Tämä on aika lailla tylsää ja, ja teknistä. Se eh, huomioi muun muassa päästölaskelmia ja kyseessä on myös verifiointi ja aika lailla eh, tylsä kirjeenvaihto yritysten lakiasiantuntijoiden ja EUn välillä. Totesin, että EU pyrkii yhtäläiseen tasa-arvoiseen toimintaan, kun ajatellaan päästöjä vuodelta 2012. Nämä kirjeet ovat jo lähteneet niille toimijoille, jotka rikkovat lainsäädäntöä mukaan luettuna kiinalaiset. Ja jatkuvasti viranomaiset ovat kirjeenvaihdossa näihin toimijoihin. Tämä on normaalia täytäntöönpanotoimintaa, eikä minkälaisia aikatauluja ole toistaiseksi rikottu. Tämän todettuani uskon, että puhun koko komission nimissä, kun to- totean, että me emme epäröi rikkomusmenettelyn suhteen niissä tapauksissa, joissa täytäntöönpanoa ei toteuteta jäsenvaltiossa mutta määräaikoja ei ole rikottu, kun ajatellaan täytäntöönpanoa ja kansallisen lainsäädäntöön siirrettyjä määräyksiä. Tässä voidaan Tyler. Ennen kuin annan puheenvuoron esittelijälle, minulla on nyt enemmän mielessäni kysymysmerkkejä kuin huutomerkkejä. Minun pitää kun selittää, miksi uusi lainsäädäntö kolmannen kerran peräkkäin pitäisi muuttaa uutta lainsäädäntöä, joka tulee viime hetkellä ja ja joka pitäisi viedä lävitse pikakäsittelyssä, kun alkuperäinen lainsäädäntö, ainakin siltä näyttää, minä nyt olen mikään juristi, mutta näyttää siltä, että sitä ei edes alkuunkaan vielä noudatettu. Tavallisesti ihan vanha lainsäädäntö pitäisi, se pitäisi saattaa uudestaan voimaan. Tämä minä sanon parlamentin jäsenenä. Kyllä minä tiedän, että on toisenlaista painetta toimia, mutta näiden vastausten jälkeen, jotka ovat täysin epätyydyttäviä, se ei ole teidän syynne, syy on muualla, te olette vain viestin tuoja, mutta nämä vastaukset eivät ole tyydyttäviä. Itse asiassa pitäisi poistaa määräajat ja kertakaikaisesti vain antaa lainsäädännön tulla voimaan vanhassa muodossa. Ja nyt esittelijä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kollegoille tuesta minun lähestymistavalleni. Se tänään oli vieläkin selvempää kuin viime kokouksessa. EKRstä on, sillä on poikkeava kanta, vihreät haluaisivat mennä vielä pitemmälle, mutta selvästi on havaittavissa, että valiokunnan enemmistö on valmis siihen, että ilmatilan lähestymistapa on se, jota käytetään toimeenpanossa. Komission tulisi ottaa, käyttää voimakkaammin oikeuksiaan. Ja on sanottava suoraan, että jos määräajat eivät ole näin selviä, vaikka ei ole mitään tarkistusta tähän, mutta näyttää siltä, että on toisin kuin oletimme, niin meidän pitää nyt neuvottelussa selvittää asia. Jos näin on, että voidaan ottaa kolme vuotta ennen kuin jotain rangaistuksia tulee, niin silloin ehkä olisi syytä kolmikantaneuvottelussa ottaa asia esille ja tehdä määräajoista täsmällisempiä. Minä en missään tapauksessa ole valmis saattamaan kolmikantaneuvotteluja päätökseen, jos emme tiedä lainkaan, pannaanko olemassa olevaa lainsäädäntöä toimeen. Olen järkyttynyt siitä, miten vähän huomiota tähän kiinnitetään jäsenvaltioissa. Minä kävin keskustelua Ranskan ministerin kanssa – joka hyvin muoto, muotorikkaasti kertoi, miten pitää pidentää kellon pysäyttämistä, ja sitten kysyin, että miksi Ranska oli pannut tätä toimeen, ja niin hän sitten sanoi, että hän ei tiedä, kun hän ei, hän ei ole ympäristöministeri eikä liikenneministeri. Tämä on se, millä tasolla tämä tapahtuu. Kiinalaisille tehdään palveluksia, se on tärkeää, se on prioriteetti, on tärkeää, että kiinalaisille, mutta ö, kiinalaiset eivät tiedä, että pitäisi noudattaa mitä lainsäädäntöä ja minä sanon tämä kohta Kreikan ministerille myös tässä tilanteessa minä en ole valmis päättämään mitään kolmikantaneuvotteluja. Viime vuonna kirjoitimme kirjeen Liettuan puheenjohtajavaltiolle, emmekä saaneet vastausta neuvoston ja komission työntekijät, niin ne tulee nyt huolehtia siitä, että saamme vastauksia, jossa täsmällisesti sanotaan, milloin tämä pannaan toimeen. Muuten minä en ole valmis saattamaan päätöksen kolmikantaneuvotteluja. Ja lopuksi vielä tästä aiheesta. 2007 ja 2008 ei ollut komissio eikä parlamentti, vaan neuvosto se, joka kirjoitti yhteiseen kantaansa, että jos kolmannet maat tai mitkä tahansa lentoyhtiöt eivät noudata lainsäädäntöä, niin silloin niiltä viedään pois lähtö- ja laskeutumisoikeudet Euroopan unionissa. Tämä ei ollut minun ajatukseni, se ollut meidän kollegojemme kanta, se ollut komission kanta, se oli neuvoston tekstiin kirjaama kommentti, ja tämä pätee. Ja tämä pitää myöskin merkitä näihin kirjeisiin. Muuten me emme ole valmiita millään tavoin muuttamaan lainsäädäntöä. Ei voi olla niin, että tämä tapahtuu. Ja sitten seuraava asia, Jackie Foster sanoi, että kysymys on dogmista. On mukavaa, että hän on näin ystävällinen minulle, ja sanoo, että komissio on tässä se, joka on tekijä, mutta komissio ei tässä nyt ole tekijä, komissio on äärimmäisen joustava. Komissio on todella valmis käytännönläheisiin ratkaisuihin. Suurin dogmaatikko on George Osborne. Hän istuu Britannian hallituksessa ja hän on valtiovarainministeri. Hän sanoi, että me emme puhu tuloista. Se on minun raamattuni, minun dogmini. Minä en puhu siitä, että Euroopan unioni saisi tuoda mitään senttejä mihinkään Eurooppa, kansainvälisiin neuvotteluihin. Samanaikaisesti äh, Osbon kuitenkin jokaista matkustajaa, joka lentää Lontoosta Shanghaihin tai muualle liikemisluokassa perii heiltä yli 200 euroa. Ei, nämä ovat faktoja, Jackie. Voimme keskustella tästä, mutta jos se minä sanon täällä sinusta ei ole totta, mutta näinhän on. On olemassa vero Iso-Britanniassa, ja on dogmaattinen kanta, joka on Britannian hallituksella silloin, kun on kysymys korvamerkinnästä. Ja se aiheuttaa kansainvälisesti ongelmia. Ja lopuksi, minä olen juutanut tulokset teollisuusvaliokunnasta. Teollisuusvaliokunta on äänin 29-22, kolme tyhjää ääntä, ollut sen puolesta, että pidennetään kellon pysäyttämistä. Tämä täytyy nyt ottaa tiedoksi. Se ei ole se kanta, joka täällä ympäristövaliokunnassa on enemmistön osalta muotoutumassa, mutta tulos oli aika tiukka. Näyttää siltä, että myös turvallisuusvaliokunnassa on monia, jotka ovat ilmatila lähestymistävän kannalla. Jos ajatellaan backloadingia, niin sen ITRE hylkäsi suuremmalla enemmistöllä, mutta myöskään parlamentti aikoinaan hyväksyi sen. Joten se, joka nyt täällä väittää, että vain ympäristövaliokunta haluaa ilmatilaa ja kaikki muut haluavat pysäyttää kellon, silloin tulokset eivät suinkaan vahvista tätä. Me tulemme ensi viikolla voimakkaammin ja selkeämmin äänestämään ilmatilan ratkaisun puolesta kuin ITRE. Meidän täytyy nyt katsoa, saammeko kompromissin aikaan. Olisin erittäin iloinen, jos näin tapahtuisi, mutta jos kompromissia ei saada, meidän pitää sitten ensi viikolla viedä äänestys läpi. Ja olen melko varma, että me saamme tätä kautta tukea komission esitykselle muutettussa muodossa. Nyt meillä on ongelma siinä, että ministeri on ovella. Ensi viikolla äänestämme 30. tammikuuta ja sitten myöskin mahdollisesta valtuutuksesta, jos valtuutus ylipäätään myönnetään. Sitten huhtikuussa viemme asian täysistuntoon, mutta jo tänään, kun ajattelen näitä vastauksia ja kysymyksiä, mitä olen kuullut komissiolta, olen hiukan järkyttynyt ja epäilen kyllä, että voidaanko tätä asiaa tällä tavalla viedä tällä lävissä, mutta tämä on minun yksityinen mielipiteeni. Niin, ja nyt sitten jatketaan seuraavalla istusistan kohdalla. So, ich bitte doch nach dieser aufge... Pitäisin nyt tämän kiihtyneen keskustelun jälkeen, että kaikki istuutuisivat taas. alle ihre Plätze einnehmen. Voisivatko kaikki istuutua? Ja nyt toivotan tervetulleeksi sydämellisesti täällä, tänne meidän valiokuntaamme neuvoston puheenjohtajan. Ja tänään on vuorossa ympäristö, energia ja ilmanmuutosasioista vastaava ministeri Jannis Maniatis. Ja niin kuin hyvin tapoihin kuuluu meillä, hän vieras ensimmäisenä saa puheenvuoron ja hän voi kertoa meille puheenjohtajakauden painopisteistä. Ja sen jälkeen aloitetaan kysymys- ja vastauskierros ensin koordinaattorien kysymyksillä ja sen jälkeen sitten muut kollegat saavat puheenvuoron ja pyydän, että kaikki käyttäisivät lyhyitä puheenvuoroja, jotta kaikki saisivat myöskin tilaisuuden esittää kysymyksensä. Ja nyt, herra ministeri, teillä on puheenvuoro. Kiitos, Eh, Herra puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, haluaisin kiittää tästä kunniasta, joka minulla on olla keskuudessanne tänään ja esitellä Kreikan painopistealueet puheenjohtajamana. Haluaisin aloittaa muistuttamalla teitä siitä, mitä pääministerimme sanoi Strasbourgissa – ja haluaisin todellakin kiittää näistä ystävällistä sanoista, joita Kreikan äh, kansalaisille annettiin. Euroopan parlamentti on seisonut Kreikan kansan rinnalla viimeisinä vuosina ja haluaisimme kiittää teitä tästä, koska suurin osa Euroopan parlamentin jäsenistä on tunnustanut ne uhraukset, joita Kreikan kansalaiset ovat tehneet ja tätä me emme unohda. Ennen kuin lähden yksityiskohtaisemmin käsittelemään painopistealueita ympäristön alueen, niin hyvin lyhyesti haluaisin käydä läpi ne neljä painopistealuetta, joita Kreikalla on puheenjohtajamaana. Ensinnäkin me haluamme päästä eteenpäin kehitys- ja vakaussopimuksessa ja lopullisena päämääränä on saada äh, löytää ratkaisu suureen työttömyysongelmaan ja aivan erityisesti nuorten työttömyysongelmaan. Toinen painopistealue on syventää emua ja aivan erityisesti tässä me painotamme neuvotteluja pankkiunionista ja pankkien yhdentämisestä. Kolmas painopistealue siinä on kysymys laittoman maahanmuuton hallitsemisesta ja siinä tulee painottaa ihmisoikeuksia ja myöskin tukea liikkuvuutta Euroopassa. Ja sitten neljäs painopistealue, se on suorassa yhteydessä ympäristövaliokuntaan Kreikka puheenjohtajamaana haluaisi saada uutta horisontaalista politiikkaa meripolitiikkaan Euroopan unionissa. Ja näissä puitteissa me aiomme laatia meripolitiikkaa ja tähtäyksessä on huippukokous kesäkuussa 2014. Me haluamme tässä puuttua ympäristökysymyksiin, energiakysymyksiin, meriliikenteeseen, äh, turismiin, turvallisuuteen ja alueellisiin strategioihin esimerkiksi eurooppalainen Adrian ja Joonian meren strategia, koska sitä me tulemme, sen me tulemme käynnistämään omalla puheenjohtajakaudella ja sitä tullaan jatkamaan seuraavalla puheenjohtajakaudella. Haluaisin myöskin sanoa, että puheenjohtajamaan näkökulmasta haluaisin painottaa sitä, kuinka tärkeässä asemassa teidän valiokuntanne on siinä, mitä poliittisella tasolla Euroopan unionissa tapahtuu ympäristöasioissa. Kaikki eurooppalaiset, Euroopan kansalaiset pitävät teitä tällaisena turva venttiilinä ympäristöasioissa ja ilmastonmuutosasioissa ja ympäristön suojeluasioissa. Ja täten puheenjohtajamaana haluaisin pyytää teiltä sitä, että saisimme teidän tukenne ja teidän apunne puheenjohtajakauden aikana, koska olemme todellakin sitä mieltä, että tiivis yhteistyö ympäristövaliokunnan ja ympäristöministerineuvoston ja ilmastonmuutosministerineuvoston kanssa auttaa meitä ratkaisemaan näitä ongelmia, jotka koskevat kaikkia eurooppalaisia kansalaisia haluaisin tuoda tässä esille muutamia asioita, joista me kaikki olemme tietoisia, mutta ne ovat niin tärkeitä ja ne tapahtuvat tärkeällä hetkellä, että palautan ne meidän mieliimme. Ensinnäkin valitettavasti ihmiskunta ei tähän päivään mennessä ole saavuttanut ensisijaista tavoitettaan, jonka tarkoituksena olisi rajata äh, lämpötilan nouseminen kahteen asteeseen ihmiskunnan täytyy siis ponnistella tuloksellisemmin, jotta kautta vähennetään, lievennetään lämpötilan nousua maapallolla. Ja tästä puhuttiin myöskin viimeisemmässä YK gap reportissa Lisäksi teollismaat tuottavat 60 prosenttia ähm, kasvihuonekaasuista ja Euroopan unionin osuus on 11 prosenttia. Ja kolmas huomio liittyy siihen ja tämän me voimme osoittaa kaikille kansalaisille. Euroopan unioni on äh, se maailmanosa, jossa osoitetaan 180 miljardia euroa horisontaalisiin äh, ilmastonmuutosohjelmiin ohjelmointikaudella 2014-2020 ja näillä rahoilla on tarkoitus vastata ilmastonmuutoksen haasteisiin. Ja sitten viimeinen neljäs huomioni. Niin jos me emme pidä kiinni biologisesta monimuotoisuudesta, niin silloin me menetämme kolme prosenttia maailmanlaajuisesta BKTstä. Tällä on suurta merkitystä. Meidän täytyisi kaikki kaikilla tahoilla painottaa biologisen monimuotoisuuden tärkeyttä. Tässä puhutaan 450 miljardista eurosta Euroopan unionin tasolla joka vuosi. Ja sitten energiaministerikokouksessa meidän täytyy olla tietoisia siitä, että me asumme planeetalla, jossa puolella toista miljardilla ihmisillä ei ole sähköä eikä samalla määrällä ihmisiä ole perushygieniaoloja. He eivät voi esimerkiksi laittaa ruokaa normaaliin tapaan. Sitten haluaisin mahdollisimman nopeasti ryhtyä käsittelemään puheenjohtajakauden tavoitteita. Se, että saataisiin sopimus aikaan ensimmäisessä käsittelyssä, se on meidän tavoitteemme jätteiden käsittelyssä – ja myöskin ilmailuliikenteen mukaan ottaminen ETS-järjestelmään. Mitä jätteiden käsittelyyn tulee, me haluaisimme päästä sopimukseen ensimmäisessä käsittelyssä jäsenvaltioiden kanssa ja meidän mielestämme yhteistyöllä Euroopan parlamentin kanssa me voisimme päästä parhaaseen mahdolliseen sopimukseen. Sitten mitä ilmailuun tulee, tämä on hyvin tärkeää ehdotus. Me tiedämme, kuinka tärkeää on luoda vakaat olosuhteet ilman, että lentoyhtiöiden täytyy toimia epävarmuuden tilassa. Me tiedämme, että ICAO tulee piakkoin tekemään päätöksiä ja tiedämme, että sopimukseen pyritään pääsemään vuoteen 2016 mennessä, jotta meillä olisi loppujen lopuksi maailmanlaajuinen väline, jolla markkinoita hallinnoitaisiin. Me Tiedämme myös, että poliittisista syistä Euroopan unionissa on välttämätöntä saada aikaan mahdollisimman nopeasti sopimus tästä tärkeästä aiheesta. Jos otamme tämän huomioon, me olemme valmiita tekemään rakentavaa yhteistyötä valiokuntanne kanssa, jotta päästään sopimukseen ensimmäisessä käsittelyssä. Meidän täytyy myöskin saa puhua asetuksista, jossa on tällaisista ulkomailta tulevista kasveista, vaarahaitallisista kasveista. Olen iloinen Euroopan parlamentin aloitteesta, jotta valiokunnassa annetaan riittävästi aikaa tämän asian käsittelyyn ja tätä asiaa on jo käsitelty ministerineuvostossa ja äh, puheenjohtajamaa on sitä mieltä, että meillä on mahdollisuus päästä tässäkin asiassa lopulliseen sopimukseen. Haluaisin painottaa sitä, että että huomattavia erimielisyyksiä on tiettyjen jäsenvaltioiden välillä, aivan erityisesti mitä tulee eh, siihen tapaan, jolla rajoitettaisiin niiden vierasperäisten aineisten tuloa, jotka tulevat toisesta jäsenmaista. Euroopan unionin sisällä. Ja toinen aihe, joka eh, kiinnostaa meitä, on ne poikkeusten määrä, jota voidaan tietyissä tapauksissa antaa, mutta samaan aikaan ollaan yhtä mieltäkin tietyissä asioissa. En halua tässä nyt mennä syvällisemmin yksityiskohtiin, koska tässä neuvottelut ovat jo käynnistyneet, prosessi on käynnistynyt, mutta parin kolmen kuukauden kuluttua olisi hyvä, jos neuvosto, komissio ja parlamentti voisimme onnitella toisiamme siitä, että me saimme aikaan sopimuksen, joka mahdollistaa sen, että meillä on ensimmäistä kertaa tiukat juridiset tulokselliset puitteet, jolla me voimme suojella biologista monimuotoisuutta jäsenvaltiossa. Tärkeä painopistealue puheenjohtajamaalle on tietenkin tämänpäiväisen komission julkilausuman eteenpäin vieminen, tämä liittyi ilmastonmuutos energiapakettiin vuodelle 2030. Tässä tehdään hyvin tärkeitä päätöksiä ja jossa on kysymys Euroopan unionin tulevaisuudesta energian ja ilmastonmuutoksen alalla. Tästä syystä Tästä keskustellaan neuvoston ympäristö- ja energiatyöryhmissä. Käydään laaja peräistä mielipiteen vaihtoa eri ministerimuodostelmissa ja lopullinen keskustelu käydään maaliskuussa. Ja jos me otamme huomioon, kuinka tärkeä aihe ilmastonmuutos ja energia on, siitä tullaan keskustelemaan myöskin maaliskuun lopussa huippukokouksessa ja tavoitteena on, että neuvottelut saadaan päätökseen kaikkien osapuolten välillä, siis neuvosto, komissio, parlamentti, jotta neuvostelut saadaan päätökseen tämän vuoden loppuun mennessä. Eli tämän asian käsittelyä jatketaan Italiankin puheenjohtajakaudella. Sitten palaan siihen, mistä Barroso puhui Hiljattain hän sanoi, että ilmastotoimet ovat olennaisessa asemassa planeetan tulevaisuuden kannalta ja eurooppalainen energiapolitiikka voi olla avain meidän kilpailukyvyllemme. Olen täten sitä mieltä, että eilen tehdyt päätökset, ne voivat luoda asianmukaiset puitteet, joissa keskustelua voidaan käyttää energia- ja ilmastonmuutosasioista. Tavoitteina joka puheenjohtajamaalla ja kaikilla tulee olla mielissä, kun ryhdymme neuvottelemaan, tai siis neuvotteluthan käynnistettiin jo eilen. Nämä täytyy pitää mielessä ensinnäkin ennustettavuus ja, ja vakaus sijoittajille ja jäsenvaltioille, koska me haluamme tämän saada aikaiseksi vuoteen 2030 mennessä. Se, että meillä ei ole, meidän tulisi saada aikaan yhteisiä päätöksiä siitä, miten kasvihuonekaasuja vähennetään. Meidän täytyy pitää mielessä ja tähtäimessä maailmanlaajuinen sopimus. Ja tästä tullaan keskustelemaan Pariisin YK-kokouksensa 2015. Kolmanneksi me haluamme saada aikaan energiatarjonnan turvallisuutta. Haluamme saada aikaan energian säästöjä ja energiatehokkuutta, mutta mutta meidän täytyy samaan aikaan kehittää ja parantaa energiaverkostoja näitä PCI, eli kaikille yhteistä etua koskevissa hankkeissa. Ja sitten vähähiiliset teknologiat, jotka luovat työpaikkoja ja johtavat tutkimukseen ja innovointiin. Puheenjohtajamaana me olemme sitä mieltä, että kaikkien EU-maiden etujen mukaista on rakentaa talous, joka pitää kiinni olemassa olevista työpaikoista ja luo uusia työpaikkoja ja on samanaikaisesti vähemmän riippuvainen energian tuonnista Euroopan unionin ulkopuolelta me keskitymme aivan erityisesti puhtaan energian tuottamiseen EUn rajojen sisäpuolella. En halua mennä yksityiskohtiin, mutta haluaisin sanoa, että tämä on kunnianhimoinen ja positiivinen tavoite myöskin sen kannalta, jos me haluamme vähentää päästöjä 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä, jos sitä verrataan vuoden 90 saastetasoihin me haluamme luoda vähähiilisen eurooppalaisen talouden. Kaikki tietävät, että parlamentti on halunnut tukea tällaisia toimia. Tietenkin täytyy muistuttaa mieliin myöskin se, että Euroopan unionilla täytyy olla hyvin vahva suuntautuminen äh, uusiutuviin energiavaroihin, energiatasapainoon kaikkien jäsenvaltioiden välillä. Ja me täytyy myöskin muistuttaa mieliin se, kuinka tärkeää energiatehokkuus ja energian säästötoimet ovat. Haluaisin vakuuttaa teille, että puheenjohtajamaa tulee tekemään kaikkensa, jotta neuvottelut neuvoston sisällä sujuvat tästä asiasta ja me aiomme myöskin edistää mahdollisuuksien rajoissa lainsäädännöllisiä muutoksia, jotta saadaan aikaan infrastruktuurimuutoksia oikeuksien ja päästöoikeuskauppajärjestelmään. Nyt siirryn eri aiheeseen, eli meriliikenteen päästöihin. Meidän tarkoituksena on, vaikka nyt aikaa ei paljonkaan ole, niin me haluamme käsitellä tätäkin aihetta puheenjohtajakaudella – me haluamme vähentää meriliikenteen päästöjä. Te tiedätte erittäin hyvin, että tämä on teknisesti hyvin monimutkainen aihe. Ja tässä täytyy ottaa huomioon myöskin kolmansien maiden alustet, a, alukset. Me tarvitsemme sääntöjä, jotka hyväksytään ja ä, asetuksen täytyy olla toimiva. Ä, sen täytäntöönpanosäätösten täytyy olla toimivia ja meidän täytyy myöskin poistaa lainsäädännöllisiä taakkoja toiminnan harjoittajilta. Myöskin ehdotukset, jotka liittyvät Dohan paketin tarkistukseen. Tunnustamme sen, että mitä nopeammin tämä saadaan hyväksyttyä, se on Euroopan unionin kannalta äärimmäisen tärkeää ja Pariisissa käytävät neuvottelut vuonna 2015, niidenkin kannalta Dohan uusiminen on tärkeää. Me tulemme tekemään kaikkemme, jotta tässä tavoitteessa onnistutaan. Haluaisin muistuttaa myöskin teitä tavoitteista, joita meillä on ilmanlaatupaketin suhteen. Me haluaisimme viedä eteenpäin niitä kolmea lainsäädännöllistä ehdotusta, jotka on tehty. Ensinnäkin National Emissions Ceiling direktiivi NEC-direktiivi, sitten direktiivi, jossa on kysymys keskisuurista laitoksista ja niiden päästöistä ja sitten vielä Göteborgin pöytäkirja. Me tulemme käymään näistä syvällisiä keskusteluja ministerineuvostoissa. Sitten muovipussi tarina. Tämä on äärimmäisen tärkeä aihe. Kaikki tiedämme, että muovipussit päätyvät luontoon ja aivan erityisesti merille ja ympäristöseuraukset ovat huomattavia. Neuvosto on tunnustanut tämän asian tärkeyden ja me haluamme viedä tätä asiaa mahdollisimman hyvin eteenpäin jos me otamme käsittelyyn nyt ei-lainsäädännölliset kysymykset, niin hyvin lyhyesti haluaisin mainita seuraavat. Ensinnäkin ympäristöneuvosto haluaa olla mukana eurooppalaisen ohjausjakson hahmottelussa. Maaliskuussa tästä tullaan keskustelemaan. Sitten biologinen monimuotoisuus, jos me pidämme mielessämme COP12 kokouksen, joka pidetään biologista monimuotoisuudesta Koreassa, ja johtopäätökset täytyy saada valmiiksi kesäkuussa neuvostossa. Sitten kestävä kehitys, jos me pidämme mielessä Rio plus 20, ja meidän täytyy myöskin lyödä kantamme lukkoon YK Nairobin kokousta eh, sismällä pitäen, se pidetään kesäkuussa. Lisäksi Euroopan unionin kanta esimerkiksi Arhusin sopimukseen ja Espoon sopimukseen. Niistä täytyy tehdä päätöksiä. Lisäksi painopistealueisiin kuulee, kuuluu myös se, että Euroopan unioni osallistuu ja lyö kantansa lukkoon Pariisin kokousta silmällä pitäen. Me pidämme myöskin valmistelevan kokouksen kesäkuussa Bonnissa ja valmistaudumme COP20 kokoukseen. Se pidetään Limassa vuoden 2014 loppupuolella. Tästä syystä me järjestämme Bonnissa ministerikokouksen ja siellä tullaan pureutumaan niihin kysymyksiin, joista äh, Liman kokouksessa tulee olemaan kysymys. Haluaisin myöskin kertoa teille, että 14. ja 15. toukokuuta 2014 järjestetään epävirallinen ympäristöministerikokous Atenassa. Siellä keskustellaan meriliikenteestä. Meri talous Euroopan unionissa, se luo, on tarjonnut työtä yli viidelle miljoonalle ihmiselle ja tässä on kysymys 500 miljardin euron panoksesta Euroopan talouteen. Euroopan unionin tavoitteena on viedä eteenpäin merten kehityksen yhtenäinen lähestymistapa, jotta vuonna 2020 meillä on seitsemän miljoonaa työpaikkaa ja jotta sen taloudellinen vaikutus olisi 600 miljardia euroa. Yhteistyössä tulevan Italian puheenjohtajamaan kanssa me olemme kutsuneet vuotta 2014 Välimeren vuodeksi ja me järjestämme kokouksen, ministerikokouksen toukokuussa, jossa keskustellaan Välimeren unionin kanssa näistä asioista. Ja lopuksi haluaisin kiittää teitä siitä, että kuuntelitte minua ja osoitette ymmärtämystä. Me tulemme järjestämään 3. maaliskuuta kokouksen Brysselissä ja 12. joulukuuta Luxemburgissa ympäristöministerikokouksen. Haluaisin kiittää teitä ja haluaisin vielä kerran pyytää teiltä apua puheenjohtajakauden aikana. Me puheenjohtajamaana pyrimme siihen, että me saamme aikaan mahdollisimman rakentavaa yhteistyötä valiokuntanne kanssa ja haluaisin sanoa, että me olemme iloisia siitä, että meillä on ympäristövaliokunta, joka auttaa eurooppalaisia kansalaisia ja eurooppalaisia hallituksia ratkaisemaan maailmanlaajuisia ympäristöön ja ilmastonmuutokseen liittyviä ongelmia. Vielen Dank, Herr Minister. Das ist eine ganze Menge. Kiitos. On paljon mitä vielä tehtävänä, mutta meidän aikamme on loppumassa, koska meidän pitää saada työt tehtyä pääsiäiseen mennessä. Nimittäin parlamentilla on enää nelisen kuukautta tai oikeastaan kolmisen kuukautta aikaa. Mutta varmaan tästä kuitenkin selvitään. Meillä on vieraita täällä, hyvin tärkeitä henkilöitä Ranskasta, nimittäin niitä, jotka departementeissa panevat toimeen sitä ympäristölainsäädäntöä, jota me päätämme. Sofia Konin kutsumana täällä on kahdeksan prefektiä Ranskasta. Tervetuloa tänne ympäristövaliokuntaan. Genau, da hinten sind sie tuolla takana. Niin, nyt sitten siirrymme keskusteluun. Ensin koordinaattorit. Ensimmäisenä Peter Liisetlin, ja Kevin Chris Davis, Satu Hassi, Anna Rospa, Kares, Guem puolesta näin. Ja ensimmäisenä Peter Liise. Kiitos puheenjohtaja, kiitos herra ministeri esityksestänne. Minäkin haluaisin ensimmäisenä ilmaista solidaarisuuteni Kreikan ihmisille, jotka viime vuosina ovat tehneet suuria uhrauksia. Eilen jo terveysministeri kollegalleni sanoin, että on kuitenkin menestys se, että Kreikalla on nyt rakenteellinen budjetin ylijäämä. Se on tilanne, josta Yhdysvallat vain voi uneksia. Ja se osoittaa valheeksi kaiken sen, mitä on sanottu juuri minun maassani, että Kreikka pitäisi sulkea Euroopan hyökkeen ulkopuolelle. Haluaisin rohkaista teitä yhdessä kollegoenne kanssa Portugalista. Teidän tulisi nähdä uusiutuvat energiat, energiatehokkuus osana ratkaisua. Sons Moreira esitti hyvin, onnistunut hyvin mielenkiintoisia suunnitelmia ja olisi merkki kaikille, viesti kaikille, jos Kreikka tässä asiassa toimisi koordinoidusti Portugalin kanssa. Kaksi asiaa, jotka te otitte erityisesti esille. Ensinnäkin äh, rautatieliikenne. Meillä on vaikea kolmenkantaneuvottelu, anteeksi, lentoliikenne tulkki korjaa. Meillä on hyvin vaikea keskustelu, joka liittyi äh, siihen, että valiokunnan ja ministerineuvoston kannat ovat hyvin etänä toisistaan. Meille on tärkeää tämän juuri Puheenjohtaja teki selväksi tässä kokouksessa, että meidän on varmistettava se, että jäsenvaltiot kellon pysäyttämisen osalta lainsäädännön panemaan toimeen on lentoyhtiöitä, jotka kieltäytyvät siitä, että niiden lennot vedetään mukaan päästökauppaan lennot tapahtuvat Atenasta Müncheniin. Me emme voi hyväksyä sitä, että Euroopan sisäisistä lennoista lennoista ei makseta näitä Euroopan lainsäädännön mukaisia maksuja. Me olemme tehneet hyvin selväksi ja haluan vedota kollegoihin ja myöskin jäsenvaltioiden valtioministereihin, että täytyy puhua korvamerkinnästä. Meidän on puhuttava siitä, äh, tässä on yhtä liikennevaliokunnan kanssa, että tulot täytyy käyttää tarkoituksen osoitetusti. Ja miksi, jos meillä on yhteisiä tutkimushankkeita tai kansainvälistä ilmastopolitiikkaa tähän asti, kansalliset valtiovarainministerit ovat olleet hyvin dogmaattisia. Dogmaattisia emme saa olla, jos haluamme saada ratkaisun huhtikuun mennessä. Ja vielä lopuksi eilinen komission paketti, joka koski vuonna 2030 tavoitteita. En halua puhua yksityiskohdista, aikaa siihen riitä, mutta pyytäisin, että katsoisitte sitä, millä tavoin tavoitteet tulevaisuudessa voidaan saavuttaa ja miten tehdään lainsäädäntöä Euroopassa. Komissio on ilmaissut itseään hyvin ö, monimuotoisesti, kirjavasti, mutta ei ole puhunut hallinnoinnista kovin paljon. Me, ja tämä on asia, jonka me näemme ongelmalliseksi, koska nyt meillä on direktiivi, jossa on yhteispäätös, jossa ovat mukana parlamentti ja neuvosto. Jos tulevaisuudessa tulee jotakin, missä parlamentilla on vähemmän sananvaltaa, se on hyökkäys vastaan. Kreikkaan demokratian äiti ja haluaisin rohkaista neuvostossa huolehtimaan siitä, että teemmäpä mitä tahansa, se voi tapahtua vain yhteispäätössä päätösmenettelyssä parlamentin ja neuvoston kanssa, mutta eikä missään muussa hallinnon muodossa. Kiitos, Linda McKevän. Toivottavasti kaikki ovat yhtä lyhyt sanaisia. Mm, yes, yes, Niin, puheenjohtaja. Voin puhua lyhyesti. Arvoisa ministeri, olen iloinen, että olette paikalla tänään. Tiedän, että teette kovasti työtä saadaksenne aiheita loppuun käsitellyiksi ennen parlamentin kauden loppua. Haluaisin oikeastaan käsitellä vain kahta aihetta. Aivan niin kuin totesitte, meillä on 2030 paketti nyt käsiteltävänä. Monet meistä eivät katso, että tämä on ollenkaan kunnianhimoinen hanke. Jos vertaan tilannetta sen suhteen, missä olemme nyt ja missä olimme vuonna 2001, kun komission sen Dimas, kreikkalainen komissaari, oli juuri ottanut käyttöön tai esittänyt kunnianhimoisen äh, ilmastonmuutospaketin ja tämä käynnisti liikkeen myös kansainvälisesti. Eilinen komission paketti ei ole mitään tähän verrattuna. Tämä on äh, vetäytymistä EUn taholta kaikilla tasoilla. En syytä tästä komission sen Hedegaardia, vaan äh, syytän Barrosoa, komission puheenjohtajaa, hänen heikosta johtajuudestaan ja siitä, että teollisuus dominoi keskustelua. Syytän myös tiettyjä jäsenvaltioita asian pysäyttämisestä. Tämä valiokunta äänesti kolmesta kunnianhimoisesta tavoitteesta vuodelle 2030 vai muutama viikko sitten. Minä en ymmärrä, miten saamme tehokasta uusiutumaan energiaa äh, ilman tavoitteita. Täytyy olla sellaista politiikkaa, jolla tavoitteita täytäntöön pannaan. Tämä pätee koko ilmastonmuutoslainsäädäntöön. Toivottavasti käytätte puheenjohtajakautenne niin, että ette suinkaan suhtaudu asiaan omahyväisesti, itsetyytyväisesti. Meillä on 2015 Pariisin kokous, ja eikä näytä kyllä siltä, että olisimme johtoasemassa. Toinen seikka, jonka halusin nostaa esille, on sellainen, josta ette tietenkään ole vastuussa, mutta haluan, että neuvoston puheenjohtajavaltion olette tästä tietoinen. Kyse on endokriinisistä hormonisista haitta-aineista. Niillähän on, niin kuin tiedämme, kielteisiä vaikutuksia ihmisterveyteen. Puhuimme bifenoli Aasta, jota käytetään muovissa ja se kiellettiin muovipulloissa käytettiin sen käyttö muovipulloissa kiellettiin. Sitten sovittiin, että EU-ssa toimitaan tällä alalla. Näin ei ole tapahtunut. Tammikuussa piti jotakin tapahtua. Näin ei ole tapahtunut. Ja nyt sanotaan, että vuodella kaikki lykkääntyy. Jälleen kerran komissio on heikko teollisuuden lobbauksen edessä, mutta julkinen tuki näille toimille. Te olette poliitikko, minä olen poliitikko, me tiedämme, että joskus on oltava rohkeita ja on tartuttava työhön, muuten eteenpäin ei päästä. Toivon, että katsotte tätä kysymystä todella tarkasti. Kollega Osa Westlund, joka nyt tänään ei ole paikalla, on ollut johtoroolissa, hän on ruotsalainen meppi. Ja hänelle komissio on luvannut edistystä, mutta mitään ei ole tapahtunut. Toivottavasti te neuvoston johdossa painostatte asiaa eteenpäin. Kiitos. Chris Davis. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Herra ministeri, tervetuloa. Haluan ottaa esille kaksi asiaa. Ensinnäkin Euroopan ympäristölainsäädännön toimeenpano, ennen kaikkea sen yhtäläisesti tehokas toimeenpano. Me hyväksymme lakeja ja sitten näiden lakien toimeenpano, se vaihtelee jäsenvaltiossa toiseen. Ja saattaa olla, että jäsenvaltiot, jotka ovat kohtaamassa erityisiä talousvaikeuksia, näkevät vaikeaksi sen, että toteutetaan asianmukaista valvontaa ja että tapahtuu toimeenpanoa. mutta tämä on väistämätöntä, mutta haluaisin, että onko paljon väittäisin, tämä on paljon epäjohtomakosta sinne, miten jäsenvaltiot toteuttavat asioita. Ja kysymys oli pelkästään siitä, että, että, että olisi lainsäädäntöä antaa mahdollisuuksia sille, että jäsenvaltiot voivat tulkita tätä lainsäädäntöä hyvin eri tavoin, ja, ja myöskin tuomioistuimet voivat tulkita sitä eri tavoin. Milloin neuvosto viimeksi on ottanut tämän asian esille? Milloin se on viimeksi ollut neuvoston estyslistalla? Ja jos se ei ole ollut esimerkiksi, niin miksi sitä ei ole pantu Toinen asia on sitten, joka liittyy muovikasseihin. Muovikasseihin. Olette aivan oikein keskittynyt jäteongelmaan. Esimerkiksi muovikasseihin meriympäristössä – mutta pitää olla tietoisia siitä, että monet lopparit ovat yhteydessä kassien valmistajien ja sanovat, että, että kun on kysymys hiilidioksidista, hiilidioksidipitoisuudesta, vaihtoehtoiset pitkäkäyttöisemmät kassit vaatisivat sitä, että valmistettaessa vapautuisi vielä enemmän hiilidioksidia kuin muovikasseja valmistettaessa, joten tähän suuntaan varmaan keskustelu menemään sitten myöskin neuvostossa. Kiitos. Seuraavaksi Satu Hassi. Thank you very much. Kiitos herra ministeri siitä, että olette tullut keskustelemaan kanssamme ja katoitte varsin laajan kirjon aiheita johdantopuheenvuorossanne. Mainitsitte ilmastopaketin, jonka komissio eilen julkaisi, ja sen, että komissio piti tätä pakettia kunnianhimoisena. Mitä hän muuta komissio voisi omasta hankkeestaan sanoa, mutta olen Linda Evanen kanssa samaa mieltä siitä, että tämä on kyllä pettymys. Uutiset, jotka tänään olen lukenut, osoittavat, että myös kehitysmaiden ilmastodiplomaatit näkevät tämän ehdotuksen pettymyksenä. Toivon todella, että Kreikka puheenjohtajavaltiona neuvostossa tekee parhaansa jotta voidaan vahvistaa uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden roolia tässä. Minulla olisi kaksi kysymystä, jotka oikeastaan liittyvät konkreettisempaan, yksityiskohtaisempaan ilmastolainsäädäntöön. Mehän tiedämme, että sektori, jolla päästöt kasvavat eniten, on liikenne. Meillä on merkittävää lainsäädäntöä tulossa laadintavaiheessa, jolla pyritään puuttumaan liikenteen päästöihin. Yksi näistä on niin sanottu ILUK-lainsäädäntö, jossa kyse on epäsuorista maankäytön muutoksista, ja tässä neuvostossa ei ole yhteistä kantaa. Euroopan parlamentti on esittänyt laajaa tukea sille ajatukselle, että olisi katto sellaisille polttoaineille, joita tuotetaan syötäväksi kelva, kelpaavista raaka-aineista. Euroopan parlamentti on niin ikään vaatinut, että iluktekijä on sellainen, että siinä on polttoainekohtaisia faktoreita tai raaka-ainekohtaisia tekijöitä. Haluaisin kuulla Kreikan suunnitelmista puheenjohtajamaana. Aiotteko tehdä kovasti työtä jotta saisitte aikaiseksi komis- eh, neuvoston kannan iluk kysymyksessä. No, sitten polttoaine direktiivi. Eilisessä paketissa tämä oli yksi pettymyksen aiheista. Eilen valiokunnassa kävimme näkemysten vaihtoa komission kanssa siitä seikasta, että ilmastopaketti hyväksyttiin yli viisi vuotta sitten, mutta sitten polttoaineen laatu direktiivi ei ole vielä täytäntöön pantu. Haluaisin tietää, tukeeko Kreikka puheenjohtajavaltiona direktiivin täytäntöönpanoa ja vastaavaa päätöstä siitä, että näin toimittaisiin. Vielä nostaisin esille kolmannen kysymyksen, joka liittyy GMOihin. Eilen kuulin, että Tämä kuuluu maatalousministeriöön, mutta vihreä kollegani Kreikasta sai tiedon maatalousministeriltä Kreikasta, että kyllä tämä kuuluu ympäristöministeriölle. Haluaisin tietää, kenelle GMOt kuuluvat Kreikan hallituksessa ja vielä täsmällisemmin sanottuna, niin kuin kenties tiedätte, viime viikolla Euroopan parlamentti äänesti, hyväksyi suurella enemmistöllä sen, että vastustetaan uuden GM-maissilajikkeen markkinoille tulo. Kyse on 1507 maissista. Tässähän täytäntöönpanovaltuudet valtuudet komissiossa ovat liialliset Minun saamieni tietojen mukaan Kreikka puheenjohtajavaltiona aikoo nostaa tämän A-kohtana seuraavassa ECOFIN neuvostossa esille. Tiedämme, että hiljan EUn tuomioistuin on perunut GM perunan luvan, koska menettely ei ollut korrekti. Voi olla, että tähän liittyy samantapainen riski. Ensinnäkin, kunnioitatteko te Euroopan parlamentin laajaa enemmistöä ja meidän näkemystemme ja myös oikeaa menettelytapaa GM-asioissa? Kiitos. Anna Rosbach, lyhyesti. Uh, tack till ministern. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos siitä, että olette tullut tänne, herra ministeri. Minä olen iloinen tästä laajasta esityksestä, jonka piditte. Energian osalta minä sanoisin, että olin hiukan valmistautunut ja odotin ja totesin, että Kreikka käyttää energiaa lämmittämiseen, yksityisasuntojen lämmittämiseen kuin Suomi. Sehän on aika kummallista. Mitä voidaan tehdä, jotta te käyttäisitte vähemmän energiaa lämmittämiseen? Mutta toinen asia on kuitenkin tärkeä. Miten voimme vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista? Miten voimme lopultakin saada järkeviä aloitteita aikaan aurinkoenergian, tuulienergian alueella? Te puhuitte myös muovikasseista, koska eivät ole pelkä, ne eivät ole pelkästään jäte, vaan voivat olla myöskin resurssi. Meidän pitäisi katsoa, miten niitä käytetään uudestaan, eikä vasta heittää pois niitä. Sama koskee myös elintarvikkeita. Se, että nyt, jos ei jotakin haluta käyttää tähteet Tähteistä voidaan tehdä energiaa. Ja Kreikkahan on tunnetusti merenkulkija kansakunta. Monilla varustamoilla on alukset Kreikan lipun alla. Mitä Kreikka tulee tekemään, jotta lajien monimuotoisuus ja vedenlaatu ja muut meriympäristöön kysyvät kuuluvat asiat Välimerellä etenevät? Onko jotakin konkreettisia suunnitelmia? Onko tarkoitus tehdä jonkinlaisia sopimuksia? Esimerkiksi EUn ja EUn ulkopuolisten kolmansien maiden välillä. Minä tulen Tanskasta. Itämerellä on rannikoilla lähes pelkästään jäsenvaltioita ja säännöt ovat yhteiset, mutta Välimerellä tilanne on toinen puolet ei ole EU-hun kuuluvaa. Ja mitä johtopäätöksiä tästä tehdään, ajatellaanpa vaikka saastumista tai veden laatukysymyksiä. Kiitos kuitenkin, että otatte vakavasti lajien monimuotoisuuden. Kiitos. Kiitos ja nyt sitten saan toivottaa tervetulleeksi kollega Karhais Florensin kutsumat vieraat. Kysymys on 37. Suetis-yrityksen eh, työntekijästä. Tämä on oikea valikunta heille, koska täällä käsitellään myös eläinterveyttä. Tuolta kaikki asiantuntijoita Yhdysvalloista, kaikkialta Euroopasta, jos ymmärsin oikein. Sylmästi tervetuloa. Näyttää siltä, että kysymys on tällaisesta harjoittelijaryhmästä, joka kuuntelee meidän keskusteluamme. Nyt sitten jatketaan. Herzlich willkommen. Sylmästi tervetuloa. Ja nyt jatketaan koordinaattorien puheenvuoroja ja nyt kollega Angurakis äh, Guen puolesta tosiaan ensin nimenne oikein. Olkaa hyvä. Lyhyesti kiitos. Äänestit, äänestitte sen aivan oikein. Se oli aivan oikein. Äh, Angurakis. Ministeri. Meidän arviomme on, että puheenjohtajamaan ohjelma, mitä tulee EUn toimiin nyt kun on kysymys viimeisestä puheenjohtajakaudesta ennen eurovaaleja, niin tämä ohjelma, sillä hyökätään demokraattisia ja työläisten oikeuksia vastaan ja niillä myöskin haitataan ympäristön tilaa. Ja sanomme tämän sen takia, että kuten alustuspuheenvuorossanne sanoitte, koko ohjelma, no Toki siinä on kysymys Eurooppa 2020-hankkeesta. Siinä on kysymys myöskin vakaussopimuksista työllisyyden puolesta, mutta kyseessä on hyvät, hyvin tiukoista politiikoista, jotka ovat johtaneet e, ennalta näkemättömään tilanteeseen. Tässä on puhuttu miljoonista työttömistä, sadasta miljoonasta eurooppalaisesta, jotka elävät köyhyysrajoilla. Olemme myöskin sitä mieltä, että ympäristöongelmiin pureutumisen tapa ja se tapa, jolla siis hyödytetään suuria yrityksiä. Ja meidän mielestämme, jos te haluatte, että Eurooppa selviää tästä kapitalistisesta kriisistä, meillähän oli saastuttaja maksaa periaate olemassa – ja nämä osoittivat toteen sen, että käytännössä niitä käytettiin siihen, että suurten yritysten voitot kotiutettiin, eikä niillä työläisten tilannetta lainkaan parannettu. Ja koska, no tämä nyt ei ole mikään erityishuomio, tästä on puhuttu yleisemmälläkin tasolla, haluaisin tietää, mitä kreikkalaisten työläisten tai espanjalaisten työläisten tulisi ajatella uusiutuvista energiavaroista, kun otetaan huomioon, että tällainen uusiutuvien energialähteiden kupla on jo puhkaistu Espanjassa. Kreikassa on annettu tuhansia lupia tällaisen energiavaralle, eikä niillä ole saavutettu mitään ja jos tarkastellaan sähkölaskuja, sähkölaskut ovat vain loppusummaltaan kasvaneet ja tämä vaikuttaa tuhansiin miljooniin perheisiin. Eteläisessä Euroopassa on tuhansia perheitä, joilta viedään perusoikeus, eli heillä ei enää ole sähköä. Me olemme sitä mieltä, että jos tällaisella politiikan tiellä jatketaan, niin silloin tämän hetkinen tilanne huononee entisestään. Ja me emme, en voi jättää tilaisuutta käyttämättä hyväkseni mainitakseni jätetilannetta Kreikassa. Tästä on puhuttu ja syyskuussa komission edustajat kävivät vierailulla. He vierailivat kaikkialla Kreikassa – ja aivan erityisesti viittaan suureen atenalaiseen kaatopaikkaan, joka on jo 50 vuotta ollut toiminnassa, eikä ole minkäänlaista ratkaisua näkyvissä tämän ongelman ratkaisemiseksi. Eli tästä on puhuttu, on puhuttu myöskin meristrategiasta, sinisestä kehityksestä, Kreikan hallitus kuitenkin on hyväksynyt sen, että monikansalliset yritykset rakentavat hotelleja ja muita rakennelmia ja näillä vaan huonotetaan tilannetta entisestään ja tästä syntyy valtavia jätevuoria, jotka päätyvät luontoon. Ja miksi kaikki tämä tehdään? Sen takia, että halutaan hyödyttää näitä monikansallisia, monikansallisia yrityksiä. Kiitos. Suomen ministerin kanssa, että jotta kaikki kollegat saisivat esittyä kysymyksensä, jatkamme niin, että kaikki kysymyksestä nyt yhden kokonaisuuden puitteissa. Kriton Azenes, Edith Estrella, Sviros Danielis ja Sophie Okoni. Nämä kollegat, heidän pitää nyt rajoittaa puheenvuoronsa puolentoista minuuttiin, että se on vaikeaa, mutta haluaisin, että kaikki saisivat käytetyksi puheenvuoron ja haluaisin, että ministeri saisi tilaisuuden myöskin vastata kysymyksiin. No niin, Karl-Heinz Florence ensin. Minuutti 30. Haluaisin vain sanoa pari asiaa. Aluksi te vastaukset se paljon antaa, mutta te puhuitte eh, laivajätteistä, merenkulkujätteistä, niistä on keskusteltu usean otteeseen täällä. Ja jos on käsitellyt sitä vuosien ajan, niin näkee, miten voimaton komissiokin on jäsenvaltioiden suhteen, kun ei, se ei vielä lävitse säädöksiä, jotka on jo aiemmin päätetty. Se on aivan kauheaa. Ne säännöt, joita täällä yhdessä päätetään, neuvosto ja parlamentti päättävät, on tärkeää, että ne todellakin viedään lävitse. Sama koskee muuten itse asiassa myöskin näitä muovikasseja. Niistähän puhuttiin täällä. Jos Euroopassa ei järjestetä kunnolla näiden äh, tämän tällaisen jätteen käsittelyä ja edelleenkin 60 prosenttia päätyy kaatopaikoille, niin ei ole mikään ihme, jos nämä kevyet pussit lentelevät ilmassa. Meillä on hyviä tuloksia saatu aikaan tupakassa. Pyytäisin, en tiedä kuuluuko tämä teidän tehtäväkenttäänne, mutta pyytäisin, että pitäisitte tiukkaa linjaa, koska uskon, että positiivisesti, kuten herra Peter Lisei sanoi, hän haluaisi laki saattaa kiihtiteitä ja ole vakuuttunut, että pystyt tekemään työn hyvin. On syytä pysyä tiukkana, koska ja vielä haluaisin myöskin kollega Hassille sanoa, että on eri mieltä iluk. Se on sellainen paha henki, että kun se on kerran päästetty vapaaksi, sitä ei päästä näin irti eroon jo mietitty katsoa, että voimmeko nyt, pitääkö me nyt ruveta kasvattamaan jotakin hedelmiä, jos tämä iluk on minulle punainen vaate. Sitä on turha miettiä. Siirtäkää se seuraavalle puheenjohtajavaltiolle. Kiitos. Kriton Arsenis. Kiitos puheenjohtaja ja ministerille tervetuloa. Istun täällä vihreä kortti edessäni tervetuloa valiokuntaamme ja haluaisin teidän tietävän, että parlamentti ja valiokunta on teidän puolellanne näissä asioissa ja me tulemme koko sydämellemme teitä tukemaan. Jonkin aikaa sitten äh, jätin kysymyksen äh, siitä, miten direktiivejä on täytäntöönpantu ja miten kansainvälisiä sopimuksia on täytäntöönpantu Kreetan ja Joonianmerellä tehtyjen öljynporausten suhteen. Ja se, että sopimukset laitetaan tällä tavalla öljynporaustoimien edelle, niin tämä hieman pelottaa minua. Te tiedätte varmaankin että keskeisellä sijalla asialistalla on öljynporauksen edistäminen, jotta maalla olisi jonkinlaista tulevaisuutta. Itsekin olette tämän todenneet. Minä vastustan ETSn lykkäämistä ja haluaisin tietää, että jos kantanne on tällainen, niin miten sitten neuvostossa, ympäristöministerineuvostossa neuvostossa

yhdistyneiden kansakuntien biologisen monimuotoisuuden sopimuksen osapuolten konferenssikysymys on ekosysteemien vahvistamisesta ja eri lajien suojelemisesta sukupuuttoon kuolemiselta. Meillä kun oli mahdollisuus olla Euroopan parlamentin valtuuskunnan puheenjohtajana ja seurata mutta miten tämä sopimuksen osapuolet työskentelivät Intiassa ja tässä saatiin huomattavia edistysaskelia, jotka liittyvät rahoituksen vahvistamiseen. Teollisuusvaltiot sitoutuivat siihen, että, että kehittyvien maiden toimia rahoitetaan niitä rahoitusta kaksinkertaistaan, niin tuetaan tällä tavoin näitä maita. Nyt on varmasti on huomioon se, mitä on Kreikan työohjelmassa tämän konferenssin valmistautumiselta. Ja kysyisinkin ministeriltä, mitä prioriteetteja Euroopan unionilla on näihin neuvotteluihin, konferenssi, joka pidetään lokakuussa Koreassa. Kiitos. Danielis. Spiros Danielis. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä ministeri, tervetuloa valiokuntaamme. Haluaisin, että puheenjohtajamaa vie, hoitaa tehtävänsä tuloksellisesti ja edistyksellisesti ja edistää sellaisia kysymyksiä, jotka koskettavat meitä kaikkia. Ja tietenkin on itsestään selvää, että Euroopan parlamentti tulee rakentavalla tavalla tukemaan teitä – Haluaisin kiittää puheenjohtajamaata, koska sieltä painopistealueiden keskuudesta löytyy meriliikenne ja sininen kehitys. Olen esittelijänä tässä merten kehitysraportissa ja haluaisin esittää teille kysymyksen. Te ette ole meripolitiikan kehityksen keskiössä, vaan tämä tapahtuu meriministeriöissä, mutta kuitenkin olette keskeisessä asemassa. Ja seuraava asia on keskeisessä asiassa ja te varmaankin ymmärrätte, kuinka tästä asiasta on kysymys. Kun meren käyttö lisääntyy, niin sitä enemmän syntyy jännitteitä ja tarvetta sille, että meillä olisi systemaattinen ja järjestelmällinen järjestelmä, jolla näitä merivoimavaroja hallinnoitaisiin ja jotta meriympäristöä, joka on hyvin herkkää, jotta sitä suojellaan ja saadaan aikaan kestävää kehitystä. Ja avainasemassa on nimenomaan merten aluesuunnittelu koska me olemme jo käynnistäneet ensimmäisen trilogin, siis ensimmäinen vietiin jo päätökseen ja toinen käynnistetään piakkoin ja neuvoston kanta on meille pettymys. Neuvoston kanta on hyvin negatiivinen. Se ei halua näköjään päästä merten aluesuunnittelussa kunnolliseen loppuratkaisuun. Ja sanon tämän teille, koska toivoisin, että että voisitte tehdä jonkinlaisen avo- aloitteen toimielinten sallimissa rajoissa, jotta voisitte auttaa meitä, jotta laadullisesti parannettaisiin tätä neuvoston ehdotusta asiasta. Kiitos. Ja viimeisenä, panee ei vähäisimpänä, Sofi Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa ministeri, kiitos siitä, että olette tänään paikalla. Minä haluaisin käsitellä aika kiistanalaista ehdotusta, jonka komissio on tehnyt, jonka tarkoitus on sallia maissin, GM-maissin kasvatus. Kyse on maississa 1507. Pioneer. Tämä ehdotus tulee nyt Kreikan puheenjohtajakaudelle, ja se on melkomoinen pähkinä purtavaksi sekä juridisesti että myös poliittisesti maatalousneuvosto, Eurooppa-neuvosto. Milloin tämä nostetaan keskusteluun? Kenties keskustelua ei edes tule. Joka tapauksessa parlamentti on hylännyt laajalla enemmistöllä ajatuksen siitä, että annettaisiin lupa tämän maissin kasvatukselle, koska sillä olisi katastrofaalisia vaikutuksia tiettyyn lajisiin perhosiin. Haluaisin tietää, mikä teidän mielestänne on voimatasapaino jäsenvaltioiden välillä neuvostossa ja jos sallitte vielä tämän pienen poikkeuksen, miten Kreikan hallitus suhtautuu GMOihin yleisellä tasolla? Kiitos. Kiitos. Näin kyselykierros on saatu päätökseen. Ja sanoisin vielä, että eilen me saimme kuulla 2030 savoitteen 40 prosenttia CO2-vähennyksiä, 27 prosenttia yleistavoitteena uusiutuville energioille. Se on oikeastaan masentava enemmänkin, koska mitään konkreettista siinä ei ole. Minusta siellä olisi paljon potentiaalia työllisyyttä ajatellen, jos olisi konkreettista se, mitä pitää saada aikaan, että saataisiin aikaan siirtymistä raskaasta teollisuudesta uusille teollisuuden aloille. Ja on myöskin olemassa olevaa teollisuutta, joka on kulkenut tätä tietä, että pitäisi olla myöskin investointiturvallisuutta, niin että jatketaan tällä tiellä. Pyytäisin ottaa tämän viestin mukaan. Ja sitten ydinkysymyksemme ilmastonmuutokselta, nimittäin tämä päästökauppajärjestelmä. Se on toiseksi paras järjestelmä, kun me valin, paras järjestelmä olisi itse asiassa eh, hiilidioksidin vero, mutta sitä me Euroopassa saa vietyä lävitse. Sitä me saa, me saa edes ö, transaktioveroa vietyä lävitse ehkä vain 17 tai 18 jäsenvaltiossa, joten tämä on sen toiseksi paras ratkaisu, tämä päästökauppajärjestelmä. Sen täytyy olla tulevaisuutta varten hyvässä kunnossa ja uskon, että voimme oppia paljon tässä Isosta Britanniasta siinä, että otamme käyttöön tällaisen Einbringen sen hiilihinnan niin, että ei joka kerta parlamentissa ja neuvostossa tule suurta riitaa, vaan että meillä on itsesäätelevä mekanismi, joka kuitenkin sisältää mahdollisuuden sille, että on suunnitteluvarmuutta. Jos me emme saa tästä päästökaupasta hyvässä kunnossa olevaa, tulemme edelleenkin maksamaan valtaisia summia öljystä, kaasusta ja hiilistä, hiilestä, eikä meille jää rahaa muihin energiamuotoihin, jotka eivät maksa mitään. Meidän kansantaloutemme menevät tätä kautta aikaa myöten rikki. Tästä on tunne rasitusta ja myöskin vähemmän työllisyyttä, joten sanoisin, pitäkääpä mielessänne päästökauppajärjestelmä, sitä pitää yksinkertaistaa, sitä pitää tehdä sellainen, että se on paremmin suunniteltavissa, ja uskon, että teollisuus on meidän puolellamme alku on tehty Isossa Britanniassa huhtikuussa tällä vähimmäishinnalla, joka on näillä CO2-sertifikaateilla. Tämä on minun henkilökohtainen kommenttini. En kadehdi teitä keskusteluissa, jotka liittyvät 2030 tavoitteisiin neuvostossa. Meidän parlamentissa kuitenkin on todettava, että Euroopan komissio ja herra Barroso itse asiassa ovat olleet piittaamatta parlamentista – me olemme seitsemän kuukautta teollisuusvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan, eh, jotka edustavat äärilaitoja, että me olemme tässä pyrkineet saman aikaan päätöksen, ja meidän päätöksemme oli 40 prosenttia hiilidioksidipäästöjä ja 40 prosenttia energiatehokkuutta, ja se puuttuu kokonaisuudessaan. Ja se olisi työllisyysohjelma pienille yrityksille, keskisuurille yrityksille ja tätä kautta ihmiset saisivat työtä ja samalla me käyttäisimme paremmin energiaa. Ja 30 prosenttia uusiutuvia tämä tavoite, mutta tähän tarvitaan kansallisia tavoitteita. Kaikki muu on pelkkää puhetta. Te voitte nyt sitten olla tästä ärtynyt ympäristöministeriössä ja keskustella siitä, kun on nyt kaikkein pisimmälle menossa. Se, mitä eilen tuli komissiolta, on lähtökohdiltaan hyvää, mutta kuitenkin erittäin epäselvää ja tyhjänpäiväistä. No niin, herra ministeri. Hyvät parlamentin jäsenet, haluaisin lähteä viimeisimmistä puheenjohtajan huomioista liikkeelle, koska hän pyrki saattamaan koko tämän ongelmavyhdin yhteen. Haluaisin vakuuttaa teille, että puheenjohtajamaan näkökulmasta me tulemme tekemään kaiken mahdollisen toimielinten puitteissa, jotta mutta mahdollisimman kunnianhimoisella tavalla viemme ympäristöasioita Euroopan unionissa eteenpäin ja puhun tässä koko kaikkien kreikkalaisten ministerien nimissä koska tämä on se suunta, johon me haluamme mennä. Ja me olemme täysin tietoisia siitä, että Euroopan unionin tulevaisuus se voi ainoastaan saada tukea siitä, jos me saamme aikaan kestävää kehitystä, jos me suojelemme ympäristöä, jos me luomme työpaikkoja vihreässä ja sinisessä taloudessa ja samanaikaisesti kunnioitamme ja tässä varmaankin onnistumme samaan aikaan pidämme kiinni, kunnioitamme kilpailukykyämme teollisuudesta sanoisin sen verran, että PK-yritysten kilpailukyky Euroopan unionissa, nehän ovat työnantajia melkein 70 prosentille työntekijöistä Euroopassa. Ja haluaisin sanoa, että meidän kunnianhimonamme ja minä ympäristöministerineuvoston puheenjohtajana haluaisin todellakin pyytää Euroopan parlamentin jäsenten tukea ja aivan erityisesti ympäristövaliokunnan tukea, koska meidän päämäärämme ovat samansuuntaisia. Ja haluaisin muistuttaa teitä en ministerinä, vaan tavallisena kansalaisena, että tässä talouskriisissä, jos otamme huomioon sen kriisin, joka on iskenyt Eurooppaan ja aivan erityisesti eteläiseen Eurooppaan, Toivon todellakin, että tästä on otettu opiksi ja miten vältetään, vältytään kuplilta ja miten me voimme suojella ympäristöä ja hoitaa kaikki nämä asiat kuntoon järkevällä tavalla Pyydän anteeksi, että tällä tavalla tähän alkuun puhuin näin pitkään. Sitten herra Liise, haluaisin häntä kiittää lämpimästi, lämpimästi, koska hän antoi tukensa Kreikan kansalaisille ja haluaisin sanoa, että me olemme jo vaikean tien loppupäässä. Kreikan kansalaiset voivat nyt vaatia positiivisia tuloksia niistä uhrauksista, joita viime vuosina on tehty ja olen iloinen siitä, että Euroopan parlamentin edustajat ovat koko tämän ajan seisoneet rinnallamme. Haluaisin sanoa, että yhteispäätösmenettelyssä yhteishallinnointi, tämä on suuri kysymys ja olemme sitä mieltä, että se kokemus, jota me olemme menneisyydessä saaneet, meidän täytyy siitä ottaa opiksi. Ja jos me haluamme Euroopan saavuttavan kunnianhimojensa tason, toisin sanoen, jos me haluamme olla äh, vakavasti otettavaa keskustelukumppania, niin meidän täytyy olla ympäristöasioissa tuloksellinen. Ja silloin ainoa keino toimia on kuunnella toinen toistamme. Ja tämä pätee sekä neuvostoon että parlamenttiin, koska loppujen lopuksi kansalaiset tulevat toteamaan ne joko positiiviset tai negatiiviset lopputulokset ja valitettavasti he hyvin epäilevästi tarkastelevat sitä, mitä me täällä Euroopassa teemme. Ja nyt kun me lähestymme Eurooppa-vaaleja, niin meidän täytyy lähettää uudenlaista viestiä siitä, että Eurooppa on läsnä. Se on ainoa ulospääsytie kansalaisille, se on ainoa ulospääsytie jotta me eh, saamme painoarvoa ympäristönsuojeluasioissa ja tähän suuntaan meidän tulee yhdessä liikkua. Rouva McCavan esitti kysymyksen siitä, missä määrin puheenjohtajamaa tulee tukemaan parannuksia komission ehdotukseen, joka liittyy ilmastonmuutokseen ja energiaan vuodelle 2030. Minun täytyy sanoa, että puheenjohtajamaalla hyvässä ja pahassa on aina samanlainen rooli. Sen rooli on saattaa eri osapuolet yhteen, helpottaa päätöksentekoa tekoa ja sitten tehdä kaikki, päätöksiä kaikkien jäsenvaltioiden nimissä. Me pyrimme siihen, että löydämme kompromisseja, yhtymäkohtia me haluamme siis samaan aikaan viedä eteenpäin molempia asioita, siis ilmastonmuutos ja kilpailukyvystä kiinni pitäminen eurooppalaisissa talouksissa koskien sekä näitä suuria yrityksiä että pk-yrityksiä. Haluaisin myöskin mainita painopistealueen, joka Kreikalla on puheenjohtajamaana ja josta puhuin energiaministerikokouksessa. ministerikokouksessa heikoimmassa asemassa olevien kotitalouksien suojeleminen, köyhimpien kotitalouksien suojeleminen. Me puhumme tässä 50 miljoonasta eurooppalaisista kansalaista, jotka ovat energiaköyhyyden raho- rajoilla ja tämä on valtaisa haaste, johon meidän täytyy päättäväisesti vastata. Mutta tämä kaikki on osa sitä kunnianhimoamme, jossa me haluamme vastata esitettyihin kysymyksiin. Sitten äh, hormonaaliset äh, haitta-aineet. Todellakin ne ovat huolta aiheuttavia aineksia sekä ihmisen terveydelle että luonnolle. Minun tietojeni mukaan tästä ei vielä komissio ole tehnyt äh, lopullista ehdotustaan. Sitten herra Davisille. Kuten te tiedätte, niin tästä Davisin esittämästä kysymyksestä on aina puhuttu, aina kun asetuksia ja direktiiviä tarkistetaan. Mutta tässä nyt ollaan riippuvaisia jäsenvaltioista, jotta ne ryhtyvät toimiin. Omalta osastamme meidän mielestämme on hyvin tärkeää, että kun asetus tai direktiivi hyväksytään, niin silloin meidän täytyy olla varmuus siitä, että sitä myöskin täytäntöön pannaan mahdollisimman laajapohjaisesti jäsenvaltioissa. Sitten muovipusseista on tärkeää pureutua tähän kysymykseen tämän asian vaativalla vakavuudella. Tämä on suuri ilmaston saastekysymys. Sitten Rouva Hassi viittasi aivan erityisesti asiaan, josta tänään emme ole keskustelleet ja joka myöskin meidän mielestämme puheenjohtajamaana on äärimmäisen tärkeä aihe sekä pk-yrityksille että kotitalouksille, joiden palkkataso on alhaisella tasolla. Tässä viittaan energiasäästöön ja myöskin rakennusten eristämiseen sekä tavallisten asuntojen että kaupallisten rakennusten eristämiseen. Minun täytyy sanoa, että meille puheenjohtajamaana tämä on yksi kolmesta neljästä suurimmasta painopistealueesta – tässä mukaan lähtevät sekä ilmastonmuutos että energia että ympäristöministeriöt. Kansallisella tasolla no tässä nyt ei tule ryhtyä kuvailemaan jokaisen kansallista tilannetta, mutta meillä on hyvin kunnianhimoinen energiansäästöohjelma, jossa säästettäisiin 1,2 miljardia euroa tämä ohjelma on jo käynnistynyt. Tässä on kysymys julkisista rakennuksista ja ensisijaisista asunnoista ja me haluamme saavuttaa ainakin 50 prosenttia tästä tavoitteesta, mutta siis todellakin energiansäästökysymys on painopistealue meille. Sitten mitä ilukkiin tulee, on sanottava, että se on aihe, joka on puhuttanut paljon viimeisimmässä ministerineuvoston kokouksessa, mutta valitettavasti me emme päässeet tästä sopimukseen. Voin kuitenkin sanoa, että me tulemme tutkimaan tätä ja me tulemme käymään läpi kaikki ne mahdollisuudet, joita puheenjohtajuus meille antaa, jotta me päätyisimme yhteiseen kantaan, jonka takana kaikki jäsenvaltiot voisivat seistä. Sitten polttoaine direktiivi tällä hetkellä tutkitaan komissiossa tätä asiaa paljon ja me odotamme vaikutusarviointia komissiolta. Ja jos puheenjohtajakauden aikana me voimme tässä, tämän ottaa keskustelun alle, niin me haluaisimme tehdä tästä sisältörikkaan ehdotuksen neuvostossa. Sitten GMOt. Nämä kuuluvat maatalousministerien vastuualueeseen ja niistä on keskusteltu neuvoston eri työryhmissä. Haluaisin kuitenkin muistuttaa teitä kahdesta asiasta. Ensinnäkin neuvosto on yhtenäinen näissä asioissa – ja GMO-tuotteiden viljelykseen otto se tulee 12. helmikuuta tänä vuonna keskustelemaan tästä. Ja toinen huomeni olisi, se liittyy omaan maahani ja tämä liittyy GMO-tuotteiden viljelyyn myöskin. Ja haluaisin sanoa, että on ollut ja tämä kanta on edelleen hyvin negatiivinen tämän asian suhteen. Sitten energiasäästökysymyksestä myöskin Rauha Rospa esitti kysymyksen ja olette oikeassa. Kreikka kuluttaa yhtä paljon kuin Suomi. Me olemme kaikista eniten energiaa haaskaava maa Euroopassa. Ja tätä tapahtuu muissakin etelä-eurooppalaisissa maissa. Mutta meidän kaikkien vastuullamme poliitikkoina on omaksua sellaisia toimia, joilla energiansäästöä saadaan aikaiseksi. Haluaisin myöskin tehdä tiettäväksi sen, että esimerkiksi tuulienergia, joka on puhdas energiamuoto myöskin Kreikan tapauksessa, se on ollut ja sen visiot ovat edelleen erittäin hyvät omassa maassani, aivan erityisesti saaristoalueilla. Ja Viime kuussa minulla oli ympäristöministerinä mahdollisuus hyväksyä ympäristötutkimuksia, joissa tutkitaan kymmentä tuulivoimapuistoa, jotka, toistavat, jotka tuottavat tuhansia kilowatteja energiaa. Eli meillä on poliittista tahtoa mennä näissä asioissa eteenpäin ja tulemme tästäkin tekemään toimenpideehdotuksia. Sitten meriliikenteen päästöt. Tämä on tärkeä asia, jota täytyy tarkastella. Puheenjohtajamaa tulee käyttämään kaikki mahdollisuudet hyväkseen, jotta viemme näitä kysymyksiä eteenpäin. Ja tietenkin biologisen monimuotoisuuden suojeleminen naapurimailta on äärimmäisen tärkeä aihe ja se tiivis yhteistyö, jota meillä on naapurimaiden kanssa, ei ainoastaan puheenjohtajamaana, vaan unionin, niin se tulee auttamaan meitä tämän asian hoitamisessa. Sitten Angurakis puhui sähkön saatavuudesta ja muista vastaavista asioista. Tästä on Kreikan parlamentissa puhuttu usean otteeseen. En nyt tässä halua yksityiskohtiin mennä ja viedä aikaanne, mutta haluaisin sanoa sen verran, että todellakin energiaköyhyyden aihe on valtaisa aihe ja haluaisin sanoa, että Kreikassa noin kolmen viime vuoden ajan olemme soveltaneet yhteiskunnallista politiikkaa, jolla me olemme pyrkineet suojelemaan heikossa asemassa olevia kansanryhmiä. Tänä päivänä Kreikan kansalaisista 15-20 prosenttia he saavat halvempaa energiaa kuin esimerkiksi keskiluokkaiset perheet. Meillä on erilainen hinnasto, joka on 40 prosenttia alhaisempi kuin muilla. Ja tätä sovelletaan vammaisiin, pitkäaikaistyöttömiin, muihin, joiden palkkataso on alhaisella tasolla. No tietenkin näissäkin asioissa täytyy mennä eteenpäin, mutta tämä on jo ensimmäinen askel. Jos sallitte, niin haluaisin myöskin puhua jätteistä. Tästäkin on puhuttu parlamentissa. Ja haluaisin heti alkuun tehdä selväksi sen, että Kreikka viime vuosina sen tilanne ei ole ollut näissä asioissa kovinkaan hyvä. On saatu jopa tuomioita tuomioistuimilta näistä asioista. Vuonna 2005 meillä oli maassa 1100 aluetta vuotta, jossa jätehuoltoa ei seurattu lainkaan. Nyt on menty paljon eteenpäin. Meillä on enää 78 ö, toiminnassa olevaa valvomatonta kaatopaikkaa. Ja näistä 40 prosenttia on hyvin pienillä parin tuhannen asukkaan saarilla ja siinä täytyy miettiä, miten tämä ongelma siellä ratkaistaan. En nyt halua tässä liikaa tästä puhua, mutta joka tapauksessa kaikki nämä toimet, niihin liittyy rahoitusvaikutuksia ja me toimimme näissä asioissa niin nopeasti kuin mahdollista ja kun kaikilta osapuolilta tahtoa löytyy, niin silloin näissä, näihin ongelmiin löydetään rahoitus ja silloin asia saadaan kuntoon. Sitten Florentsin kysymys jätteiden kuljetuksista ja pusseista, muovipusseista, ilukista, kierrätyksestä ja niin edelleen. Me pyrimme saadaan lähestymistä näissäkin asioissa aikaan ja puheenjohtajamaa pyrkii lähentymiseen jäsenvaltioiden välillä, jotta kaikkiin näihin kysymyksiin pureudutaan mahdollisimman pian. Arsenis esitti esitti eri kysymyksiä. Teen yleisen huomion niihin liittyen. Kreikka, kuten muutkin maat, sen tarkoituksena on käyttää hyväksi kaikkia energialähteitä. Puhun tässä tuulesta, auringosta, maalämmöstä, hiilivedyistä. Me emme jätä käyttämättä mitään energialähdettä, jota, jonka luonto on meille antanut, koska mikään äh, moderni, kehittynyt maa ei jätä tällaisia rikkauksia käyttämättä. Ja tietenkin täytyy painottaa tässä sitä, kuinka riippuvainen Euroopan unioni yhteisönä on fossiilisten polttoaineiden tuonnista kolmansista maista. Euroopan unionin suuntaan. Tässä liikkuu isoja rahoja ja olen sitä mieltä, että me emme voi ähm, vastustaa, ellemme sitten vie energiaa ja jos ellemme ole äh, sähkön ja energian suhteen omavaraisia, niin meillä ei ole varaa olla käyttämättä hyväksi näitä omia energiavarojamme täytyy tietenkin toteuttaa mahdollisimman tiukkoja ympäristösääntöjä tässä toiminnassa ja minun maani on hyväksynyt ja se täytäntöön panee hy- kirjaimellisesti kaikkia niitä sääntöjä, joita tästä asiasta löytyy kaikissa poraustoiminnoissaan silloin, kun puhutaan energiavaroista, oli sen laji mikä tahansa. Sitten rouva Estrella, biologinen monimuotoisuus ja Korea. Olen sitä mieltä, että Euroopan unionin täytyy ottaa johtorooli biologisen monimuotoisuuden suojelussa, koska tiukimmatkin ekonomistit, jotka pohtivat planeetan henkiin jäämistä tiukoimmin mahdollisin luvuin, niin nämäkin ovat tajunneet, että kuvan täytyy muuttua. Biologinen monimuotoisuus on hyvin tärkeä taloudellinen tekijä, joka työ, tuo hyvinvointia kansalaisille ja luo työpaikkoja. Sitten herra Danellis, ja haluaisin kiittää häntä tästä, koska tämä on erityisluonteen piirre, joka syntyi meripolitiikasta. Kreikka on luontonsa kannalta herkimmässä paikassa maailmassa ja tämä Kreikan puheenjohtajakausi on hyvä mahdollisuus ja kun sinne jatkoksi tulee vielä Italian puheenjohtajakausi, niin me voimme ryhtyä laatimaan hyvin visionääristä tiukkaa strategiaa merten kehityksille jotta me voimme hyödyntää meriympäristöä sen kaikki ne ulottuvuuksineen, turismi, kalastus, merenkulku, energialähteet, uusiutuvat energiavarat, vuorovesienergia, mitä tahansa mieleen ne tuleekaan. Eli meidän täytyy todellakin hallinnoida rannikkojamme kaikki maavaltiot, joilla on rantaviivaa, niiden täytyy tarkastella sitä, miten voidaan elää sovussa näiden rannikkoalueiden kanssa, koska usein ihmisen toiminta huonontaa luonnon tilaa. Ja minun mielestäni tämä on hyvä mahdollisuus, kun Kreikka ja Italia ovat puheenjohtajamaita. Tämä on hyvä mahdollisuus luoda uusia toiminnan akseleita, jotta me saamme rannikkoalueetkin hyödy, kansalaisten hyödyksi. Ja sitten Rova Okoni, mitä maissiin tulee, no ilmeisesti vastasin jo tähän. tätä asiaa käsitellään kuvailemallani tavalla. Herra puheenjohtaja, en nyt tässä ehkä kaikkiin kysymyksiin vastannut, mutta halusin vastata kuitenkin jollakin tavalla kaikkiin. Toivon mukaan onnistuin tässä ja jos sallitte, niin tähän loppuun haluaisin sanoa, että koska käytännössä me elämme tärkeimpiä hetkiä Euroopan mantereella – ja eurovaalit ovat nurkan takana. Tässä ei ole ainoastaan kysymys siitä, että kansalaiset valitsevat joitakin henkilöitä, jotka edustavat heitä Euroopan parlamentissa, vaan tässä on kysymys suuresta testistä sille, olemmeko me tämän Eurooppa-hankkeen, olemmeko me siinä onnistuneet. Ja olen syvällisesti sitä mieltä, että hyvinvoinnin, kestävyyden, ympäristön suojeluun, negatiivisten ilmastonmuutosten vaikutusten lieventäminen, kaikki nämä asiat niihin täytyy löytää avoimimmat silmät ja fiksuimmat äh, aivot ja niiden tulisi päätyä tänne Euroopan parlamenttiin. Ja tästä syystä haluaisin kiittää vielä teitä siitä. Haluaisin kiittää kaikkia Euroopan parlamentin jäseniä, joilla on ollut, jotka ovat toimineet näissä asioissa ja haluaisin kiittää koko valiokuntaa. Ja toivon mukaan uusi parlamentti tulee olemaan yhtä hyvä ja yhtä tehokas. Me tulemme tekemään käsi kädessä yhteistyötä, jotta mahdollisimman pian saavutamme nämä yhteiset tavoitteet. Ja haluaisin kiittää teitä huomiostanne. Ich finde, das waren sehr schöne Schlussworte. Siellä ovat kauniit loppusanat. Myös se, että kuljetaan eurooppalaista tietä, koska Eurooppa ei ole ongelma. Se ole syy kriisille, vaan Eurooppa on ratkaisu. Se aika ajoin unohtuu. Eurooppa on ratkaisu, eikä mikään pikkuvaltiotoiminta. Meidän pitäisi harjoittaa läheisempää yhteistyötä. Te mainitsitte joitakin hankkeita juuri energian alueella. Kun me harjoitamme tämän lähempää yhteistyötä, toteutamme ylikansallisia hankkeita Euroopan unionin puitteissa ja ajattelemme pitemmälle, Välimeren aluetta. Silloin pitkällä tähtäyksellä voimme varmistaa hyvinvointia ja teidän maassanne te olette nyt jo suurista haasteista, joudutte selviytymään suurista haasteista, ja se on mahdollista vain yhdessä. Eräs henkilö sanoi samasta esivaltiossa, minä tulen, että olen aika ajoin hämen, hävennyt sitä, minkälaisia kommentteja Saksasta on kuulunut. En voi pyytää niitä anteeksi, koska en itse olen sanonut, mutta minä olen nyt olla hävennyt niitä ja olen iloinen nyt näistä kuudesta kuukaudesta tästä yhteistyöstä Kreikan kanssa. Maa on kiehtova. Lomailen milläni Kreikassa, mutta kuitenkin se on maa, joka tarjoaa su- vanhimpia korkeakulttuureja. Meidän on nyt tehtävä paras tästä, mitä voidaan irti saada. Tämä valiokunta tulee tukemaan teitä. Ja ehkä joudumme joskus hiukan myöskin antamaan teille vauhtia uudistusten käynnistämiselle. Eräistä niistä on tänään jo keskusteltu. Tästä tulee jännittävää minä toivotan teille menestystä, mutta myös onnea, niin että saadaan aikaan menestystä. Kaikkea hyvää teille. Ja täällä olette aina tervetullut vieras, herra ministeri. Kiitoksia keskustelusta tänään.